Il presidente. Puhemies. Nabilu,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 Alors je ne suis pas venu tout seul. Eh, non, ole yksin internet. Euh, vient d'une école qui Big, qui s'appelle Les Griottes. Täällä on myös joukko lapsia, jotka esittävät yhdessä laulua ensimmäisenä Haamu. Haamu.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 Merci. Et le troisième morceau... Kolmas kappale on nimeltä Lanin Eli niinkä rakastan sinua.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 bien, bravo les enfants. Erinomaista. Hyvä lapset. Vous chantez beaucoup mieux. Laulatte paremmin kuin minä. En minä nyt kyllä laula. Se olisi kammottavaa se. Kiitos ystävät. Haluaisin kiittää opettajakin. Kiitoksia, kiitoksia. Federica Mogherini, ihmisoikeuskomissaari Michel Bachelet, hyvät kollegat, arvoisat vieraat. Tämä on minulle kunnia ottaa teidät vastaan niin runsaslukuisena Euroopan parlamentin täysistuntosaliin, jotta voidaan juhlia 70 vuotta ihmisoikeusjulistusta. Pariisissa 19. päivä helmikuuta 45 hyväksyttiin tämä julistus teksti perustuu ajatukseen, että ihmisillä on oikeuksia olemassaolonsa ansiosta. Vaikka teksti ei ole sitova, sillä on historiallista poliittista merkitystä hyvin poikkeuksellisella tavalla. Yli, yli 47 valtiota viittaa perustuslaissaan tähän ihmisoikeuksien suojeleminen on kuitenkin nyt uhattuna tänä päivänä monissa paikoissa. Vaikka sana ja mielipiteen vamaus on mennyt eteenpäin, niin voidaan täyttää sitä myös sortamisen välineenä. Ihmisoikeuksia rikkoten on myös uusia voimia liikkeellä, jotka iskevät suoraan demokratian ytimeen. Tämän lisäksi humanitaariset kriisit, ympäristökatastrofit, planeettaa riivaavat konfliktit ovat johtaneet myös suuriin väestöliikkeisiin. Tämä on totta kai dramaattinen seuraus. Ajatella, minkälainen vaikutus sille on kaikkien haavoittumimmille ihmisille tai vähemmistöille planeetallamme. Nyt jos koskaan meidän täytyy pitää kiinni yleismaailmallisesta ihmisjoukosjulistuksesta ja niistä arvoista, joita sen taustalla on. Totta kai periaatteet ovat Euroopan rakentamisenkin perustana. Perustaja isät muistujat tarkalleen kammottavat kokemukset maailmansodasta ja ajatella, miten pilkattiin ihmisarvoa noissa tilanteissa. He halusivat mennä kohti yhteisöä eurooppalaisten maiden kesken, haluten välttää kaikki se strategia, joka oli tapahtunut, ja se toistuisi. Ihmisarvon, demokratian tasa-arvon tunnustaminen on antanut Euroopan mahdollisuuden taata rauhaa 70 vuotta. Nämä oikeudet on myös kirjattu perussopimuksiin ja näkyvät mitä suurimmassa määrin myös perusoikeuskirjassa Euroopan unionissa. Euroopan parlamentti on Euroopan parlamentti on ainoa kansalaisten valitsema suora, suora valittu elin, joka myös näitä arvoja haluaa vaalia. palkinto on jo annettu 30 vuotta eri henkilöille ja, ja järjestöille, jotka ihmisoikeuksien lippua pitävät korkealla. Ja 15 heistä on saanut myös Nobel-palkinnon, rauhanpalkinnon, viimeisimpänä Denis Mukwege, Nadia Murat myös ihmisoikeusviikolla näemme, miten olemme sitoutuneet tähän. Näin voidaan taas tavata ja kiittää järjestöjä, joita voidaan näin kiittää, kun he ajavat yleismaailmallista ihmisoikeusjulistusta. Moni järjestö on nyt läsnä myös täällä tässä salissa ja kiitos siitä, mitä te teette. Te vaalitte meidän oikeuksiamme. Nyt on lasten ja nuorten oikeuksien kansainvälinen päivä. Täällä läsnä on 30 lasta ja tervehdin heitä myös mitä sydämellisimmin. He edustavat meidän tulevaisuuttamme ja toivon, että tulevaisuus olisi heille parempi kuin nykypäivä, koska edelleen on liikaa väkivaltaa, joka kohdistuu lapsiin, on liikaa lapsisotilaita, moni lapsi joutuu seksuaalisen hyväksikäytön uhriksi. On liikaa lapsia myös sodan uhreina. Teidän läsnäolo osoittaa, että meidän täytyy tehdä työtä väsymättä takaksemme teidän tulevaisuutenne. Tässä sienossa parlamentissa, Euroopan unionissakin, teidän täytyy tuntea itsenne suojeluiksi niin, että myös teitä kuunnellaan, kun hallitus tekee valintojaan. Tämähän on demokratiaa. Meidän täytyy taata, oikeudet käyttää sosiaalisia viestimiä, internetiä ilman, että te altistutte kiellettyille tai sopimattomille sisällöille tai kaikille häirinnälle tai kiusaamiselle. Euroopan parlamentti on sitä paitsi K9 sääntöä hyväksynyt näille verkkosivuille, joissa on erilaisia sisältöjä Netflix, Facebook mukaan lukien. Näin voidaan mitä pikimmiten poistaa sopimaton sisältö ja näin alustat joutuvat paremmin suojelemaan myös teidän henkilötietojanne. Hyvät ystävät, hyvät vieraat, ensi viimeisin parlamentin laatima ihmisoikeus mietintö, joka oli viime viikolla Strasbourgissa, edellyttää, että toimielimet ja jäsenvaltiot vielä painavammin puhuisivat yhdellä äänellä tukien ihmisoikeuksia ja ihmisoikeuksien puolustajia. Meidän täytyy yhdessä totta kai kerätä voimamme jotta voidaan noudata tätä esimerkkiä. Minä olen mietin asiaa Vivia Pakistanissa, joka on kristitty, tai muita vähem- uskonnollisten vähemmistöjen edustajia, jotka ovat uhreina myös monissa maailman maissa. Meidän täytyy myös tarjota vapautta ja oikeuksia muun muassa lehdistön edustajille Euroopan ulkopuolellakin. Moni heistä on uhattuna, vaikka he haluavat viedä eteenpäin meidän vapauttamme välittäen tietoa. Daphne ja Kutsas Jamal Kotsic ovat viimeaikaisempia esimerkkejä toimittajista, jotka menettivät elämänsä puolustaakseen totuutta. Ajattelen myös monia niitä toimittajia, jotka ovat Turkin ja monen muun maan vankiloissa. Tämä päivä ehkä saa meidät ajattelemaan myös sitä, että Monissa maissa miehet ja naiset eivät saa näyttää samasta oikeuksista ja samasta mahdollisuuksista. Liian usein naisilta on riistetty perusoikeudetkin. He ovat yhteiskunnan reunamilla ja myös väkivallan uhreina. Vielä vetoaan Euroopan parlamentin puolesta niihin maihin, jotka eivät ole Lissabonin yleissopimusta ratifioineet, jotta voitaisiin torjua naisiin kohdistuvaa väkivaltaa. Täytyy myös hoitaa omat nurkkamme kuntoon. Liian moni nainen tulee tapetuksi, liian moni nainen tulee kaltoin kohdelluksi. Liian moni nainen joutuu käsitellyksi alhaisempana ihmisenä. Näin on käynyt jopa täällä tässä salissa. Ihmisoikeus ei voida unohtaa myöskään Venezuelan tilannetta. Tässä maassa ihmisoikeus rikkomukset tehdään, kuten poliittisesti oikeuksiakin rikotaan, rajoitetaan myös sananvapautta. Euroopan parlamentti aikoo seuraa yhä tiukemmin myös Venezuelan kansan kohtaloa ja auttaa ihmisoikeusaktivisteja, koska muun muassa Sauro-palkinto 2017 annettiin yhdelle aktivistille. Ja se, Chilen ex-presidentti nykyinen YK on ihmisoikeuskomissaari Michel Barton on täällä läsnä ja haluaisin, että hänkin seurasi tätä tilannetta ensisijaisesti, kun itsekin tulee Latinalaisesta Amerikasta. Haluaisin lopuksi osoittaa sanani rouva Rooseveltin sanoin. Hän totesi, että nämä asiakirjat, jotka näitä ihanteita esittelevät, ovat sen arvoisia kuin ne tunnustetaan. Niin, että ihmiset ymmärtävät ne ja vaativat niitä niin ne voivat pysyä elävinä. Me elämme nyt maailmassa, jossa populismi on nostanut päätään ja tuhoavat voimat niin ikään. Yhä enemmän on tarvetta jatkaa tätä rakentamistyötä niin, että tämä asiakirja olisi elävä, ettei sitä sorreta, vaan jokainen sukupolvi omisi sen. Meidän jokaisen täytyy olla ihmisoikeustaistelijoita. Me vetoamme kaikkiin yksilöihin, hallituksiin, yrityksiin, kansalaisyhteiskuntaan ja muihin, jotta yhdistävät voimamme ja saataisiin aikaa muutosta. Euroopan unioni jatkossakin tukee ja puolustaa ihmisoikeuksia kaikkialla maailmassa. Kiitoksia hyvästä ystävästä, kiitos. Kiitoksia, että tänne tulitte Brysseliin. Ja seuraavaksi puheenvuoron saa korkea edustaja, varapuheenjohtaja Mogherini. Ja sen jälkeen voimme kuulla videon kautta YK pääsihteeri Antonio Guterresia. Grazie, Antonio. Kiitos Antonio. Haluaisin aluksi kiittää vilpittömästi sinua, parlamenttia, siitä, että päätitte yhdessä juhlistaa tätä päivää. Ajattelimme, että ehkä tämä olisi nyt paras no, tapa toimia ja juhlistaa ihmisoikeusjulistuksen vuosipäivää. Näin yhdessä, kun on ihmisoikeusviikkokin käynnissä Euroopan parlamentissa. Minä uskon, että tämä oli todella hyvä valinta ja niin, että voidaan osoittaa, miten toimielimet EU-ssa yhdessä nimenomaan tekevät työtä, voidaanko ihmisoikeuksia suojella ei pelkästään EU-ssa, vaan myös muualla maailmassa yhdessä kansalaisyhteisön ystävien kanssa. Yes, after 70 vuotta äh, sen jälkeen, kun ihmisoikeusyleissopimus on allekirjoitettu, me kaikki äh, pyrimme nyt äh, sitä panemaan täytäntöön. Suuri osa yhteisestä työstä on kansalaisjärjestöjen tekemää. Haluaisin kiittää erittäin paljon ja todella vilpittömästi teitä kansalaisjärjestöjen ihmisiä, te, jotka puolustatte, teette työtä ihmisoikeuksien puolustamiseksi, te ystäviä kaikkialta maailmasta, teette päivittäin työtä omissa maissanne ja tänään olette sitten matkustaneet tänne ollaksenne meidän kanssamme. Te olette keskeisessä asemassa ihmisoikeuksien edistämisessä ja nyt on selkeästi nähtävissä, että meillä on pitkä matka edessämme 70 vuotta sitten julkilausumassa todettiin, että kaikilla on oikeus tehdä työtä ja saada sama palkka samasta työstä. Siinä tunnustettiin kaikkien oikeus saada koulutusta, ei tehty eroa sukupuolen, uskonnon, etnisen taustan, sosiaalisen taustan tai varallisuuden kautta. Äh, tämä julistus oli edelläkävijä. Omassa kotimaassani Italiassa naiset eivät saaneet äänestää ennen kuin kaksi vuotta ennen kyseistä julistusta. Ja monissa muissa äänestysoikeudet olivat rajalliset, ne äh, räytettiin tiettyihin sosiaalisiin ryhmiin ja kuitenkin tässä sanottiin, että kaikilla on oikeus osallistua äh, maansa hallinnointiin ja ihmisten tahto se pitäisi olla äh, hallituksen äh, toimien pohjalla. Meillä on vielä pitkästi matkaa edessämme ennen täysin inklusiivia äh, demokratioita ja että kunnioitetaan kaikkia etnisen taustan, etnisestä taustan riippumatta. Monet teistä ovat käyttäneet koko elämänne näiden tavoitteiden saavuttamiseksi ja meidän täytyy olla kiitollisia tästä. Ja kun ajatellaan tätä sitoumusta, monet teistä ovat ovat kokeneet vihaa, uhkia, vangitsemisia. Monet ystävät ovat vankiloissa. Liian monet kollegista, kollegoista ja ystävistä eivät voi olla täällä, koska ovat menettäneet vapautensa tai elämänsä. 70 vuotta julistuksen jälkeen me voi ottaa ihmisoikeuksia selvyytenä. Tämä on ensimmäinen viesti, joka nyt tässä välitetään kaikille. Ihmisoikeudet ja perusvapaudet ovat uuden paineen alla Jotkut maailmanlaajuisesti toteavat, että ihmisoikeudet ovat vanhentuneita, että kansalliset edut oh, voivat ajaa yhteisten etujen edelle, että kansallinen turvallisuus vaatii tiettyjen oikeuksien poistamista. Me uskon, että me kaikki täällä haluamme nyt eh, vahvistaa päinvastaisen, että ainoa kestävä turvallisuus on se, joka pohjautuu kaikkien ihmisoikeuksien kunnioitukselle – sosiaaliset vapaudet, kun ne on kaikki taattu, silloin yhteiskuntamme ovat todella vahvoja, suojattuja ja turvallisia. Kaikki ihmisoikeusrikkomukset ovat yhteisten kansallisten intressiemme vastaisia rikkomuksia. Me olemme yrittäneet osoittaa tämä nyt käytännössä kun ajatellaan ihmisten kertomia tarinoita, silloin kun ihmisoikeuksia vastaan hyökätään, me haluamme puolustus lähestymistavasta mennä kohti käytännönläheisempää, koska ihmisoikeudet asetetaan kyseenalaiseksi. Meidän pitäisi muistaa, mitä ne tarkoittavat käytännössä, päivittäisessä elämässä ja mitä me yhdessä olemme saavuttaneet näiden 70 vuoden aikana tämän yhteisen julistuksen jälkeen. Monet maat antoivat sellaisille ihmisille äänestys- ja opiskeluoikeudet, joilla ei koskaan aikaisemmin ollut tätä. Ja tämä on kaikkein vahvin muutoksen moottori. Monet maat saivat tuhansia ihmisiä pois köyhyydestä ja antoivat heidän vapaammin vaikuttaa julkiseen elämään. Monet siirtyvät diktatuurista demokratiaan, myöskin Euroopassa. Ja me nyt yhdistimme 13 maan kanssa voimavaramme, voidaanko me osoittaa, että edistystä ihmisoikeuksissa tapahtuu kaikkialla maailmassa – ja tämä on ainoastaan meidän päättäväisyytemme ja rohkeutemme ansiota ja olen kiitollinen Michelle, koska me olimme yhdessä New Yorkissa yleiskokouksessa esittämässä näitä hyviä tarinoita ihmisoikeuksista. Osoitimme, että rohkeus ja yhteinen työ todellakin tuo tuloksia. Me olemme kertoneet näitä tarinoita, olemme osoittaneet, että edistys ihmisoikeuksissa on mahdollista ja että sitä tapahtuu, että te, teidän kaltaisten ihmisten ansiosta täm, huominen on parempi kuin tämä päivä. Nämä ovat voimaannuttamis- emansipaatiotarinoita, vääriä asioita, jotka on tehty paremmiksi. Tytöt, eh, jotka eivät enää suostu aikaisin naimisiin, saavat apua alkuperäiskansat voivat edelleen jäädä isänmaihinsa. Maahanmuuttajat, jotka on toivotettu tervetulleeksi maahan, jota he kutsuvat kodeksiin, niin monissa paikoissa tätä ei vieläkään tapahdu. On totta, että ihmisoikeuksia vastaan rikotaan kaikkialla maailmassa, myöskin täällä Euroopassa. Joissakin maissa tilanne edelleen heikkenee, mutta hyvä uutinen on se, että mikään ei ole väistämätöntä. Me voimme kaikki vaikuttaa myönteiseen muutokseen ja meillä on myöskin intressi tehdä näin. Kaikki maat, kaikki maat, toimielimet, niillä on päätöstehtävänään, valintatehtävänään ja uskon äh, siihen, että äh, myönteisiä tuloksia voidaan jakaa silloin, kun näitä hyviä tarinoita kuulemme. Euroopan unionin me olemme tehneet valintamme hyvin selkeästi. Tämä parlamentti Äh, on, on juhlinut ja tukenut esimerkiksi Denis Mukwebe ja Nadia Muradin kaltaisia ihmisiä hädän hetkellä. Meidän ohjelmamme avulla olemme tukeneet teidän kaltaisia ihmisiä silloin, kun olette, olette olleet oikeudessa ja kun teitä on, ja perheitä on uhattu. Yhdessä me olemme tehneet yhteistyötä myöskin kaikessa hiljaisuudessa, jota olemme saavuttaneet aktivistien ja oppositiojohtajien tavoitteet, niin kuin teimme muutama kuukausi sitten Azerbaijanissa ja niin kuin teemme edelleen joka ikisenä päivänä kaikkialla maailmassa maissa, jotka ovat lähellä meitä ja myöskin kaukana. Viime syyskuussa me yhdistimme voimavaramme eh, islamisen yhteistyön järjestön kanssa ensimmäistä kertaa ikinä ja ihmisoikeusneuvostossa tarkoituksena oli saada, eh, saada Myanmariin liittyvä mekanismi. Nämä ovat esimerkkejä, mutta niin kuin Antonia mainitsi, meidän työmme jatkuu kotona. Meidän yhteiskuntamme täällä Euroopassa eivät ole täydellisiä ja meillä on velvollisuus myöskin uskottavuuden suhteen keskittyä jatkuvasti ihmisoikeustilanteisiin mantereemme sisällä. Olisi hyvä, jos ihmisoikeudet voitaisiin saavuttaa kerta kaikkiaan. Mutta näin asiat eivät toimi mitään, ei koskaan saavuteta saman tien. Ihmisoikeudet ovat aina jatkuva työprosessi. Kaikki kaikilla sukupolvilla on tässä vastuunsa vaikeina aikoina, kuten nyt meidän vastuumme on välttää yksi virhe. Me emme voi luovuttaa sen ajatuksen edellä, että tämä julkilausuma kuuluu toiselle aikakaudelle tai ainoastaan muutamalle maalle, että se on asia menneisyydestä. Sen eh, nimi on yleismaailman julistus yhdestä syystä, koska edustajat kaikkialta maailmasta kokoontuivat ja sopivat periaatteista, jotka ovat kuuluneet ainoastaan yhdelle kulttuurille tai sivilisaatiolle, maailma oli juuri käynyt läpi suurimman katastrofin ja meillä eurooppalaisilla oli suurin vastuu siitä. Koko maailma tuolloin löysi rohkeuden yhdistyä ja löytää yhteistä pohjaa hirvittävimmän historiallisen tapahtuman jälkeen. Löytää siis yhteistä pohjaa kaiken ideologisen, kulttuurisen ja uskonnollisen jakautumisen jälkeen. Nyt meidän täytyy jälleen kerran löytää tuo yhteisen yhtenäisyyden henki. Meidän täytyy löytää sellainen asia, joka pitää meitä yhdessä kaikkien eroavaisuuksemme jälkeen. Meidän täytyy pitää mielessä, että yleismaailman julistus, YK, kansainvälinen rikostuomioistuin ja kaikki ne säännöt, joista olemme yhdessä sopineet, eivät ole mikään este kansallisien etujemme saavuttamiseksi. Kun me tulemme yhteen, tapahtuu päinvastaista – Nämä periaatteet, tämä yhteinen pohja on perusta yhte- yhteiselle rinnakkaiselollemme ja aina tapa, millä me voimme pitää kiinni kansallisista intresseistä ja estää jälleen katastrofin. 70 vuotta myöhemmin meidän täytyy palata takaisin vuoden 48 henkeen ja tämä Tämän julistuksen täytyy olla keskeisenä osana päivittäistä työtämme. Haluaisin päättää sanoa, samalla, että tämä ei ole mikään ö, mikään juhlapäivä, julistuspäivä, vaan kyseessä on manifesto tälle päivälle. Sen täytyy toimia Euroopan unionin tulevaisuuden valona. Kiitoksia kaikille, kiitoksia päivittäistä työstä, jota autatte meitä tekevän. Kiitos. I am delighted to convey my... On hienoa, että voin toimittaa tervehdykseni teille, kun juhlistatte 70-vuotispäivää, joka koskee yhtä hyvin tärkeää asiakirjaa, ehkä tärkeintä maailmassa, yleismaailmallinen ihmisoikeuksien julistus. Tämä osoittaa visiomme ihmisten edistyksestä ja hyvinvoinnista, mutta vuoden 1948 jälkeen on tapahtunut paljon hyvää, mutta puutteita on edelleen ja näemme nyt ongelmia perusoikeuksien, vapauksen, demokratian periaatteiden osalta. Pakolaiset, siirtolaiset, vähemmistöt altistuvat vihalle. Meidän on huolehdittava siitä, että ihmisoikeudet koskevat kaikkea. Tämä on tavoite sinänsä. Me haluamme vakautta ja kestävää kehitystä. Haluaisin kiittää Euroopan unionia ja sen jäsenvaltioita kumppanuudestamme tässä työssä. Kiitos. Kiitos. Ja nyt puheenjohtajuutta jatkaa edustaja Panzeri, jota haluaisin kiittää myös hänen panoksestaan tämän tapahtuman järjestämisessä. Kiitos. Bene, Kiitoksia. Haluaisin kiittää puhemies Tajania hänen toimittamastaan viestiä, kuten myös pääsihteeri Kuterresia ja korkea edustaja Federica Mogherini, että hän avasi tämä tapaamisemme hyvin painavilla sanoilla. Haluaisin tavallaan myös kiittää heitä heidän pyrkimyksistään pitää näitä asioita korkealla sijalla EUn toiminnassa, myös YKssa. Olen Ilon, että voin nyt avata tämän konferenssin ensimmäisen paneelin. Meillä on merkittäviä vieraita tässä. He ovat kaikki sitoutuneet ajamaan ihmisoikeuksia, sosiaalista oikeudenmukaisuutta, tasa-arvoa ja ihmisarvoa omissa toimissaan. Ja kuten täällä jo todettiinkin, ihmisoikeusjulistus on antanut innoitusta yli 80 kansainväliselle ihmisoikeussopimukselle. Ja monessa perustuslaissakin nimenomaisesti mainitaan ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus. Kyse on siis asiakirjasta, joka on kaikkein eniten käännetty maailmalle yli 500 kielelle. Viime vuosikymmeninä on tehty paljon työtä, jotta voitaisiin suojella ja edistää ihmisoikeuksia. Mukana on ollut joukko liikkeitä, hallituksia, kansallisyhteiskuntaakin. Tämä yhteinen toiminta on ollut välttämätöntä viedäksemme eteenpäin ihmisoikeuksien suojelua. Mutta täytyy sanoa, että huolimatta siitä, että on saatu aika paljon meristystä köyhyyden vähentämisessä 90-luvulla, niin maiden sisäinen eriarvoisuus on vain kasvanut oikeastaan siellä, missä eriarvoisuutta on pystytty vähentämään, niin se on kuitenkin edelleen varsin korkealla tasolla. Eriarvoisuuden haaste uhkaa myös niitä saavutuksia, joita ihmisoikeusjulistuksen pohjalta on saatu aikaan. Siksi minä pidänkin olennaisena sitä, että eriarvoisuuden poistaminen ja ihmisoikeuksien suojeleminen voisivat käsi kädessä kulje eteenpäin. On kyse yhdestä ja samasta taistelusta. Sitä paitsi tämä on yksi tärkeimpiä tavoitteita myös 2030 agendassa kestävän kehityksen hyväksi. YK ja EUn toimet ovat tehneet tässä rintarinnan työtä edistääkseen järjestäytynyttä kanssakäymistä kansainvälisesti ja myös monenkeskisyyttä. Meidän vastuunamme on nyt jos koskaan puolustaa näitä kansainvälisiä sopimuksia ihmisoikeuksista, jotka ovat kerran oikeudellisesti sitovia, kun edessä on paljon uusiakin haasteita. Tänään haluamme käsitellä sekä strategisia haasteita että mahdollisuuksia. Eli meillä on seuraavia kysymyksiä mielessämme. Miksi ihmisoikeudet ovat niin olennaisia jatkuvasti muuttuvassa maailmassa? Miksi on tärkeää suojella ja edistää ihmisoikeustaistelijoita? Mitä tarkoittaa ihmisarvo ja miksi se on tärkeää? Miten paremmin suojella kaikkia ihmisoikeuksia mukaan lukien myös eriarvoisuuden haaste? Miten puolustaja edistää mahdollisimman hyvin sääntöihin perustuvaa järjestelmää ja monikeskisyyttä? Miksi täytyy vahvistaa kansainvälistä reaktiota, kun pyritään torjumaan rankaisemattomuutta jatkuvasti muuttuvassa maailmassa? Miksi on niin tärkeää myös kertoa myönteisistä saavutuksista ihmisoikeusasioissa kaikkialla maailmassa. Ja totta kai odotan tässä vilkasta keskustelua, koska täällä on tärkeitä vieraitakin nyt läsnä, jotka edustavat monia tahoja. Ja korkeinta 10 minuuttia kutsuvirat saavat. Ensin Michel Bachelet, YK on ihmisoikeuskomissaari. Uh, thank you, President. the Distinguished... Kiitos puheenjohtaja, arvoisat valiokunnan jäsenet, Berntoni ja Tseri, hyvät Euroopan parlamentin jäsenet, 28 jäsenvaltion edustajat, komission edustajat, kansalaisjärjestöjen edustajat, ihmisoikeuspuolustajat, kollegat ja ystävät. On suuri kunnia, että saan olla täällä panelistien joukossa puhumassa – pääsihteerin nimissä siitä, miten voidaan edistää Euroopan ja muiden maiden kansalaisia ja muistella YK yleismaailmisen ihmisoikeuksien julistusta. Silloin Santa Cruz oli yksi tekstin laatioista ja tämä tekstin hyväksyminen hänen mielestään oli todella merkittävä historiallinen hetki, jolloin päästiin konsensuksen siitä, mikä on ihmisen arvo. Arvo, joka ei ole lähtöisin minkään tämän maallisen voiman antamasta mahdollisuudesta, vaan vain oikeudesta elämään ilman, että joutuu haluamaan muuta, ilman, että sorretaan niin, että voidaan jatkuvasti kehittää omaa itseään. Tähän päättyy sitaatti. Tämä julistus on johtanut siihen, että ihmiset ovat voineet nauttia paremmasta hyvinvoinnista, terveyttä, koulutusta, rauhaa, kestävämpää kehitystä, vähemmän syrjäytymistä ja vähemmistöjen sortoa. Ihmiset ovat halunneet tasavertaista elämää, mahdollisuus saada vapaan oikeuslaitoksen tuomioita ja toimintaa me olemme saaneet rauhaa alueella, joka joutui kärsimään maailmansodista ja holokaustista. Kyse on riippumattoman oikeuslaitoksen merkityksestä, siitä, että on selkeät periaatteet, oikeusvaltion periaatteet. Kansalaisyhteiskunta voi toimia ja myös sosiaalinen media mahdollistaa avoimen keskustelun. Yhteiskunnat ovat osallistavampia ja joskus rikoksen syyllistyneet on saatettu oikeuden eteen. Yhä useammin ihmisten mahdollisuus saada tuttuutta ja oikeutta on pidetty kiinni ja hallitukset ymmärtävät, että on palveltava ihmisten tarpeita. Vanhempamme ja isovanhempamme elivät aikoina, jolloin yksinvaltiat johtajat pystyivät sortamaan. Ja nyt taas viitataan yleismaailmallisen ihmisoikeuksien julistuksen monissa maissa lainsäädäntö perustuu tähän julistukseen. 70 vuoden aikana on luotu kansainvälisiä sopimuksia, hyväksytty paljon lainsäädäntöä, jonka kautta pyritään huolehtia siitä, että valtiot voivat noudattaa tämän tyyppistä lainsäädäntöä. Päivittäisessä työssäni, kun näin paljon konflikteja, on vaikea nähdä myönteistä, jota on tapahtunut 70 vuoden aikana, mutta kyllä edistystä on tapahtunut. Mutta meillä on vielä hyvin paljon tehtävää, joten arvon panelistit, hyvät ystävät, ihmisoikeudet ja arvot ovat tärkeitä ne, tätä kautta on saatu paljon myönteistä uudistusta aikaiseksi, mutta olemme kaikki tietoisia siitä, miten polarisoituneessa maailmassa vietämme 70 vuosispäivää. Näin haitataan rauhaa ja mahdollisuuksia päästä ihmisoikeustavoitteeseen. Konfliktien kautta joudutaan valtavan kärsimykseen. Ihmiset joudu, joutuvat siirtymään omista kodeistaan muualle – myös seksuaalivähemmistöjen oikeudet ja etnisten ja uskonnollisten ryhmien oikeuksia kyseenalaistetaan. Kansalaisjärjestöjen tehtävät muodostuvat yhä hankalammaksi ja monia ihmisoikeuspuolustajia on uhkailtu ja jopa tapettu. On, olisi tärkeää nähdä lisääntymisterveyden merkitys, koska jollain aloilla edistys on nyt pysähtynyt ja on otettu takapakkia. Jopa Euroopan unionissa – jossa on hyvät toimielimet, lehdistönvapaus, riippumattomat tuomioistuimet. Joissain kysymyksissä on kuitenkin ongelmia, kuten vihapuhe, joka kohdistuu siirtolaisiin. On ratkaisevan tärkeää, että edelleen edetään ihmisoikeuksien saralla kaikkialla ja huolehditaan siitä, ettei ihmisoikeuksia pureta, että voidaan osallistaa kaikki romaani, yhteis, romaanit yhteiskuntaan samoin kuin vammaiset on huolehdittava siitä, että kaikkien vähemmistöjen oikeuksia kunnioitetaan. Epätasa-arvo, kuilu kasvaa maailmassa. Ja siksi meillä on haasteita täydentää Agenda 2030 tavoitteita. Samanaikaisesti ilmastonmuutos vahvistuu ja luo kielteisiä ihmisoikeusvaikutuksia. Meillä on siis edessämme totuuden hetki. Meillä on mahdollisuus pohtia uudestaan sitä, miten tärkeää on hallitusten monenkeskisesti tehdä työtä, jotta voidaan vastata näihin maailmanlaajuisiin haasteisiin. Nyt meillä on mahdollisuus tehdä päätöksiä, täytäntöönpanna päätöksiä, jotka tehdään selkeästi kunnioittain kansainvälistä ihmisoikeuslainsäädäntöä. Kun siirtolaisuudesta puhutaan tai nationalismista tai ilmastonmuutoksesta, oikeuslaitoksen riippumattomuudesta, ilmaisunvapauksesta, joko valvonnasta, tekoälystä ja siitä, miten tärkeää on huolehtia siitä, että julkinen osallistuminen ja ilmaisunvapaus ovat mahdollisia asioita. Taloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset oikeudet ovat tässä keskiössä. Meidän kaikkien tulee tehdä yhteistyötä kansainvälisen ihmisoikeuslainsäädännön tämän säädäntömme puitteissa. Paljon menestystä on saatu aikaiseksi tähän mennessä. Osa näistä puitteista on kovan paineen alla tänä päivänä, mutta kestävät kyllä tämän paineen ja pitkälti tulevat kunnioitetuksi edelleen. Osa haastettamme on se, että kansainvälisten normien ja standardien tulee olla ymmärrettävämpiä, helpommin hyväksyttävissä poliitikkojen mielessä jotta voidaan viestiä siitä, miten poliitikot ja kaikki ihmiset voivat voida paremmin, jos ihmisoikeudet turvataan. Kuten Frederikka Mogherini ja Stavros Lambrinidis ovat todenneet, olemme vakuuttuneita siitä, että meidän on tiukasti vastustettava toiminta, jota me voi hyväksyä, mutta meidän pitää osoittaa myös hyviä esimerkkejä siitä, miten ihmisoikeuksien kunnioittaminen vahvistaa yhteiskuntaansa kestävämpää kehitystä jonka kautta on parempi vastustaa konflikteja. Meidän kaikkien on tehtävä tätä työtä. Hallitukset, parlamentit, kansalaisyhteiskunta, YK-järjestelmä, kansalaisyhteiskunta, yksityinen sektori, kaikkien on vastustettava kielteistä kehitystä. Meidän täytyy puolustaa kaikkia vähemmistöjä, siirtolaisia ja muita ryhmittymiä, jotka tarvitsevat meidän tukeamme. Vihapuhetta on vastustettava sitä kautta, että osoitetaan, miten tärkeä YK yleismaailmallinen ihmisoikeuksien julistus on. Haluamme huolehtia kaikkien ihmisten hyvinvoinnista. Katson Eurooppaan. Eurooppa rohkeasti on halukos jatkamaan työtä vankan pohjan varaan. On huolehdittava siitä, että ylläpidetään ihmisoikeuksia. Sosiaalinen edistyminen on tärkeä osa Euroopan vahvuutta. Euroopassa ajoissa ymmärrettiin, että ihmisoikeuksien on oltava keskiössä myös digitaalisessa maailmassa ja kaikessa julkisessa politiikassa. Meidän on luotava ihmisoikeuskulttuuria, vuoropuhelun kulttuuria, vahvistaa kulttuurien monimuotoisuutta, ymmärtää moninaisia ääniä. Me nyt juhlistamme lasten oikeuksien päivää. Meidän on todella tehtävä tärkeää työtä lastemme eteen, jotta tämän alueen lapset ja lasten tilanne maailmassa ja näiden lasten lasten lasten elämä voi olla ihmisarvoista, tasavertaista. Näin voidaan huolehtia kaikkien kansalaisten oikeuksia. Tämä oikeus on nähty 70 vuotta sitten. Tämä luo hyvinvoinnille ja rauhalle maailmassamme pohjan. Kiitos. Grazie, grazie, Kiitoksia todella kovasti tästä tärkeästä puheenvuorosta. Ja nyt puheenvuoron saa Fatou Bensouda, joka on kansainvälisen rikostuomioistuimen syyttäjä. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chair. Kiitos puheenjohtaja. Puheenjohtaja, hyvät arvoisat vierat, panelistit, kansalaisyhteiskunnan edustajat, hyvät naiset ja herrat. Aivan aluksi minä haluaisin esittää suurkiitoksen Euroopan parlamentille ja varsinkin sen puhemiehelle Antonio Tajanille ja ihmisoikeusalivaliokunnan puheenjohtajalle, kuten tämä paneelinkin puheenjohtajalle herra Antonio Panzerille, konferenssin järjestämisestä ja minun kutsumisestani. On kunnia puhua teille tässä tärkeässä salissa ja näin tärkeiden puhujien joukossa. He yhdessä edustavat kaikki vahvinta sitoutumista ihmisoikeuksien ajamiseen ja sääntöihin perustuvaan kansainväliseen järjestykseen. Tämä tämmöinen tapahtuma oikeastaan sivuaa muitakin tärkeitä vuosipäiviä, muun muassa sata vuotta on kulunut ensimmäisestä maailmansodasta ja sen loppumisesta 70. vuosipäivä ihmisoikeusjulistuksella ja kuten myös kansanmurha yleisopimuksella ja Rooman perussääntöä julitaan nyt 20 vuotta. Kaikki tämä tarjoaa meille erinomaisen tilaisuuden pohtia ihmisoikeuksien kehittymistä mitä haasteita meillä on, kun me puolustamme ja vahvistamme nykyisiä standardeja ja mikä on kansainvälisen rikosoikeuden osa ihmisarvoa puolustettaessa. Vaikkakin vaikkakaan kansainvälinen rikostoimisto ei ole varsinainen ihmisoikeustuomioistuin, sillä on merkitystä kuitenkin kaikkein tärkeimpien oikeuksien puolustamisessa. Toisen maailmansodan äh, jälkimainingeissa oli tapahtunut valtavaa tuhoa ja väkivaltaa levinnyt. Kun tajutin, minkälaisia kammottavuuksia oli tapahtunut, kansainvälinen yhteisö halusi nyt enemmän tavalla vaatimaan oikeutta, ei tällaisia kauheuksia enää tapahtuisi. He yhdistivät voimansa luodakseen paremman maailman, tunnustaen tarpeen suojella ihmisarvoa ja päästä eroon rankaisemattomuudesta. Tästä vahvasta yhteistyöstä syntyi myös ihmisoikeusperinteen lähtökohta ja kansainvälisen rikosoikeuden lähtökohta. Se 70 vuotta myöhemmin ihmisoikeus yleismaailmallinen julistus on edelleen perustuslaillinen perusta kansainvälisesti tunnustetuille ihmisoikeussäännöille. Ja rikosoikeudenkäynnit Nürnbergissä ja Tokiossa käynnistivät myös rinnakkaisen liikkeen, jotta voidaan vastuun kulttuuria ruveta viemään eteenpäin kammottajaverkoston kohdalla. Se, että kylmän sodan jälkeen tajuttiin myös tämän asian kiireellisyys ja kun tie, huomattiin minkälaisia kammottavia kansanmurhat on Ruandassa ja entisessä Jugoslavissa, haluttiin pysyvä rikosoikeuden taho saada aikaan. Oli selvää, että missä ihmisoikeuksia poljetaan ja loukataan sodan ja väkivallan nimissä niin mittavassa määrässä ei rauhaa voida saada ennen kuin vastuulliset on saatu oikeuteen. Kansainvälinen rikostuomioistuin syntyi tästä liikkeestä Rooman konferenssissa 1998. Siinä oikeastaan tottuutui pitkään yhteisesti syntynyt pyrintö päästä eroon rankaisemattomuus, kun on kyse kaikkien vakaampien rikosten tekijöistä, kun on kyse kansainvälisestä yhteisöstä. Euroopan parlamentti oli tärkeässä asemassa luoden poliittista tahtoa 90-luvun puolessa välissä ja se tuki Rooman perussääntöä. Se on ollut tärkeä tukia tuomioistuimelle sen jälkeen, kun se ryhtyi toimimaan. Tuomioistuimella on myös vahvaa tukia 27 jäsenvaltiota taholta saatu. Ne ovat kaikki valtioina myös sopimusosapuolina perussäännössä. Tämä on erityisen tärkeää, kun paitsi että meillä on riippumaton ja pysyvä kansainvälinen rikostuomioistuin, niin perussääntö loi myös keskenään riippuvaisen rikostoikeuden järjestelmään. Se perustuu täydentävyyden yhteistyön tärkeille periaatteille. Nämä johtotähdet tekevät perussääntöjärjestelmästä ainutlaatuisen dynaamisen rakennelman. Siinä tuomioistuin ja muut toimivat voivat tehdä työtä monilla eri tasoilla kahdenkeskeisesti ja monenkeskeisesti Kansainvälinen rikostuomioistuin lähes, siis tämän järjestelmän huipulla ja minun toimistoni sen koneistona haluaa nyt selvitä perussäännön vaatimuksista, jotta voidaan päästä kaiken pahimmissa rikoksissa rankasemattomuudessa. Se on tärkeä tehtävä, kun ajatellaan, minkälaisia inhimillisstrategioita voimme lukea uutisista joka päivä. Tämän päivän maailmassa olemme nähneet vaikka kuinka paljon kammottavia rikoksia eri mantereilla. Se on johtanut valtavan inhimilliseen kärsimykseen ja kaupunkien ja kansallisen perinnön häviämiseen joka vuosi lukemattomat lapset, naiset ja miehet joko ovat kärsineet tai ovat suoraan käsittämättömän väkivallan edessä ja kyse on ehkä kaikki kammuttamista rikoksista mukaan lukien ihmiskauppaa. Siksi tätä taustaa vasten minun toimistoni kasvava määrin saa aikaan tuloksia tehtävänsä pohjalta. Me käymme läpi erilaisia kammottavia rikoksia kaikkialla maailmassa, Ukrainassa, Nigeriassa, Kolumbiassa ja Venezuelassa, niin ikään Palestiinassa, Filippiineillä, Bangladesh, Myanmarissa. Tarkoituksena on määritellä, ovatko nämä tilanteet sellaisia, että pitäisi aloittaa tutkintaa, vaikkakin myös Patistan kansanviranomaisia selvittämään rikoksia, jos mahdollista. Olen pyytänyt, että tuomioistuimen tuomarit antaisivat luvan tehdä tutkintatyötä Afganistanissa. Tämän lisäksi me pääsemme kyllä eteenpäin näytön keruussa väitetyssä rikoksissa Georgiassa ja Burundissa. Me olemme nyt rakentamassa syytteitä Keski-Afrikan tasavallossa, Libyassa, Ugandassa, Norsulun rannikolla niin ikään me olemme saaneet aika tuomioita pahimmille rikoksentekijöille Kongon tasavallassa ja Malissa. Paitsi että meillä on tätä toimintaa, meillä on syytetoimia vireillä yksittäisiä henkilöitä kohtaan, 15 kappaletta, koska meillä on sellaisia tekijöitä käsissämme, että he ovat rikkoneet perussääntöä. Se, että on jotain pidätetty, joitakin pidätetty, niin se osoittaa, että meidän täytyy mitä kiireellisemmin vahvistaa yhteistyötä perussäännön kaikkien toimijoiden kanssa, jos uhrit halutaan suojella, että he saisivat nauttia näistä hyödyistä. Viime viikolla herra Ekaton luovutettiin tuomioistuimelle, koska on väitetty, että keski tasavallassa hän on tehnyt rikoksia. Ja tämä on hyvä esimerkki tehdystä työstä. Todellakin kansainvälisen oikeuden takaaminen ei kuulu pelkästään yhdelle instituutiolle. Me tuomioistuimessa emme pärjää yksin. Ja varsinkin tuomioistuimen vaikutus riippuu kuinka paljon on poliittista, diplomaattista, operatiivista ja rahoitusta tukea tarjolla sille, kun se tekee yhteistyötä sopimusosapuolten ja muiden kumppaneiden kanssa. Yhteistyötä tarvitaan, jotta voidaan lisätä tietoisuutta maailmalla tuomistumista ja muista oikeusmekanismeista. Yhteistyötä tarvitaan, jotta saadaan enemmän valtioita liittymään tuomioistuimeen ja muita oikeusvaltiojärjestöjä ja yleissopimuksia. Yhteistyötä tarvitaan, jotta voidaan saada valmiuksia niissä maissa, joissa pitäisi puuttua vaikuttavalla tavalla näihin rikoksiin – kotimaatasolla ja tästä eroon rankaisemattomuudessa edistäen koordinaatiota ja jaakkaen asiantuntijuutta ja tietoa. Kansainvälinen rikosoikeus on globaali projekti ja siitä hyötyy koko ihmiskuntaa. Meillä kaikilla on oma vastuumme viedä tavoitteita eteenpäin. Kansainvälisiä rikoksetkin mukautuvat globalisoituvaan ja digitalisoituvaan maailmaan, niin täytyy meidänkin. Tuomioistuimessa me pyrimme vastaamaan myös näihin haasteisiin ja miettimään, mitä hyötyä nykyajasta on tarjolla. Varsinkin edistämään meidän valmiuksiamme kerätä ja esitellä tietoja ja teknologiaa perusteista näyttöä. Esimerkiksi kun pidätysmääräys annettiin herra Mahmud Mustavaa Musa ja Alver Falista, toimistoni tukeutui paljolti video- ja yhteisöviestin näyttöön. Paljon enempäänkin pystymme. Moni täällä läsnä oleva järjestö voi tarjota paljon ainutlaatuista tietoa eri aiheista ja eri maista, joiden parissa minun tuomistani tekee työtä myös. Jos tuomioistuin pystyy tekemään paikan päällä hyvää yhteistyötä, niin voidaan sitten kerätä muiden voimin tietoa ja digitaalista näyttöä. Se voi olla olennaista myös menestymisellemme. Tämä on erityisen tärkeää meidän yhteistyössämme ensimmäisten vastaajien järjestöjen kanssa, jotka toimivat paikan päällä tapahtumien jälkeen. Kumppanuutta ja tiedonjakoa edistäen näissä yhteyksissä me voimme taata sen, että tärkeä todistusaineisto säilyy ja ei kulu liikaa aikaa, kun kerätään tätä näyttöä sen jälkeen, kun rikos on sattunut. Viime kädessä me kansainvälisenä yhteisönä olemme velvollisia myös koordinoidustu menemään eteenpäin estäksemme lisärikkomukset niin, että vastuuseen joutuvat ne, jotka hyötyvät kaikkein pahimmista rikkomuksista. Hyvät naiset ja herrat, arvoisat vieraat, kun me nyt mietin kulunutta 70 vuotta ihmisoikeusjulistusta ja kun kansainvälinen rikosoikeusjärjestelmäkin laajenee laajenemistaan, mukaan lukien ihmisoikeusoikeus, meidän täytyy miettiä, miten mitkä olemme päässeet näinä aikoina – on hyväksytty yleismaailmallisesti, että kaikilla ihmisyksilöillä on omat tuot oikeutensa ja jokaisen ihmisarvo on suojeltava. Me emme voi enää hyväksyä, että kaikkien pahimpien ihmisoikeusrikkomusten uhrit joutuisivat yksinään kärsimään. Me emme voi enää hyväksyä, että rikoksen tekijät näissä kammottavissa rikoksissa voivat kadota oikeudelta. Kuten korkeudustaja Mogherini täällä totesi 13. syyskuuta tänä vuonna, on silloin kun uudit tuntevat itsensä voimattomiksi, kun rikosista ei tuomita, on myös sovitus hankalampaa toteuttaa. Vastuunkanto on olennaista luodaksemme rauhalle perustan. Voin olla vain samaa mieltä hänen kanssaan, kun hän vetosi meidän, meihin kaikkiin että maailman isotut olisivat vahvempia niin, että monikäisenä järjestelmäkin olisi vahvempi ja tehokkaampi. Todellakin me tarvitsemme eri järjestöjä, jotka tekevät työtä yli rajojen ihmiskuntaa palvellen. Rikostuomioistuimen tarkoituksena on olla oikeudellinen väline koko ihmiskunnalle. Meidän pitäisi Rooman perussäännön sanoja noudattaa johdannosta, että kaikkia ihmisiä yhdistää yhteiset siteet ja että tämä hienovarainen mosaikki voi murtua koska tahansa, kun tehdään massiivisia rikoksia, jotka ylittävät rajat lähtökohtaisesti. Arvostan kovasti sitä tukea, jota on jo saatu näiltä osin Euroopan parlamentilta, sen jäseniltä ja muilta, jotka uskovat kansainvälisen rikostuomioistuimeen ja oikeuden voimaan estää väkivaltaa ja puolustaa ihmisarvoa. Meidän tehtävämme ei ole helppo, mutta kun me pääsemme eteenpäin omissa tehtävissämme ja olemme yhtenä rintamana torjuten mutta niin olen vakuuttunut, että me saamme aikaan maailmassa vähemmän konflikteja, joka nimenomaan vaalii kunnioitusta kaikille maailman kansalaisille. Kiitos huomiosta, niin aloitan mielenkiinnolla yhteistyötä teidän kaikkien kanssa. Kiitos. Grazie, grazie. Kiitoksia. Myös teidän puheenvuorostanne ja seuraavaksi puheenvuoron saa Stavros Lambrinidis, joka on YK on ihmisoikeuserityisedustaja. Thank you very Oikein paljon kiitoksia puheenjohtaja Antonio. Hyvät ystävät, me olemme ihmisiä, emme ole eläimiä. Minua ei voi potkaista minua, ei saa tappaa tai heittää vankilaan. Minua ei saa kohdella kuin eläintä vain siksi, kun minusta ei pidetä, koska minulla on ihmisarvo. Se on kaikkein yksinkertaisin asia, mitä tuo ihmisoikeusjulistus 70 vuotta sitten totesi. Meillä on ihmisarvo. Ja kun nyt katsotaan mitä tahansa kulttuuria, mitä tahansa uskontoa tai järjestelmää tai aluetta maailmassa – niin havaittaisiin, että se on järjestelmän keskiössä. Ei ole sellaista maailman osaa, missä ihmisarvo ei olisi elämän filosofian osa historiallisesti. Ja ne, jotka pyrkivät rikkomaan ihmisoikeuksia vastaan, eivät koskaan pitäneet, diktaattorit eivät koskaan pitäneet tästä, mutta populistit, erilaiset johtajat, ne jotka haluavat taivuttaa ihmisten toiveet ja instituutioiden tahdon ja alueiden tahdon omien toiveidensa mukaiseksi. Ihmiset eivät kestä mukaan ottoa, suvaitsevaisuutta, oikeusvaltioperiaatteita. He haluavat, että me vihaamme toisiamme. He haluavat, että me katsomme toisiamme vihaa vihaten, niin kuin eläimet. No annammeko me heidän tehdä näin? Euroopan parlamentti sanoo ei, Euroopan unioni sanoo, että ei. Ja me olemme sanoneet ei jo vuosien ajan ja sanomme ei, vaikka olemme epätäydellisiä. Ja sanomme ei, vaikka maailmassa on vaikeuksia edistää näitä oikeuksia. Me sanomme ei, vaikka ne, jotka ovat ideologisesti ja poliittisesti ihmisoikeuksien vastustajia. Heitä on tullut parempia huonojen käytänteiden viemisessä muualle. Miten usein olen kuullut vierailun aikana, että miksi Euroopan unionissa puhutaan esimerkiksi homojen ja lesbojen oikeuksista. Kun katsotaan kyselytutkimuksia maassamme, niin ihmiset eivät pidä heistä. Miksi te puhutte? puhutte kuoleman rangaistuksesta. Katsokaapa, mitä mieltä ihmiset ovat mieltä. 90 prosenttia pitävät kuoleman rangaistuksesta. Miksi tulet tänne ja puhut näistä epämiellyttävistä asioista? Emmekö voisi puhua vaikka rahasta, sellaista asioista, jotka yhdistävät meitä? Minun vastaukseni tähän on usein, että jos halutaan vain puhua rahasta, niin silloin olette no, kyllä väärässä paikassa vääristen, väärien ihmisten kanssa. On ihmisiä, jotka tietävät tämän, mutta me tulimme kaikkein verisimmästä, pääsimme kaikista verisimmästä sodasta ja ihmisoikeuksien rikkomisesta ja seitsemäntä vuotta myöhemmin samaan aikaan, kun julistetaan tätä julistusta, me olemme kaikkein vaurainta ja rauhallisinta aluetta maailmassa täällä EU:ssa, koska me päätimme, että me emme rakenna mitään, ellei tämä tapahdu ihmisarvon pohjalta. Kaikki muu rakentuu juoksuhiekalle. Jos haluatte tehdä yhteistyötä meidän kanssamme, niin silloin joudutte tekemään työtä ihmisoikeuksien parissa. Ja tähän on toinenkin syy. Ja syy on se, että ne, kuten Michel sanoi, jotka taistelevat näiden ihmisten puolesta kaikkialla maailmassa, jotka ovat sorrettuja, syrjään jätettyjä, joita kohdellaan kuin eläimiä, ja myöskin kansalaisyhteiskunta tekee tätä työtä maailmanlaajuisesti. Kaikki, jotka näin tekevät, eivät ainoastaan suojele vähemmistöä siellä tai täällä, vaan me suojelemme isojen, voimakkaiden, integroidujen, rauhanomaisten yhteiskuntien kehittämistä, sillä jokainen yhteiskunta maailmassa rakentuu sille, että kunnioitetaan satoja vähemmistöjä säännössä, jossa kuulut enemmistöön esimerkiksi sukupuolisi perusteella, jos uskot, että nyt sitten voit sortaa toista sukupuolta, joka on vähemmistössä. Ja samassa huoneessa enemmistösi piirissä olet samanaikaisesti myös vähemmistössä. Olet vähemmistössä, koska sinulla on tietyt poliittiset mielipiteet tai seksuaalisen suuntautumisen takia, tai koska sinulla on vamma, tai koska uskot tiettyyn uskontoon. Se hetki, kun olet enemmistön puolesta vallassa ja kun päätät, että voit käyttää sitä kohdellaksi jotain toista kuin eläintä, niin silloin avaat kyllä ovet helvettiin ja siihen, että sinuakin kohdellaan kuin eläintä, koska me olemme kaikki vähemmistöjä. Federica Mogherini mainitsi tämä ihmisoikeuksien 70 juhlapäivänä 13 maata New Yorkissa päätti lähettää myönteisen viestin. Kaikki, jotka pyrkivät rikkomaan oikeuksia, ovat jo vuosien ajan kertoneet meille, että ihmisoikeudet ovat asia, jota kaikki rikkovat. No miksi nyt sitten puututte meidän asioihin? Katsokaa itsenne, teilläkin on haasteita. Katsokaa kaikkia, he eivät sano, että tämän, että koska meillä kaikilla on haasteita, niin pyritäänpä yhdessä ratkaisemaan. Ne sanoit, että jätä, kun jos jätät minut yksin, niin minä jätän sinut yksin. Sen lisäksi, että he pyrkivät jakamaan meitä ja saamaan meidät vihaamaan toisiamme, he haluavat, että me olemme sitä mieltä sitten ihmisoikeudesta, että ne eivät toimi, mutta kyllä ne toimivat joka päivä, jokaisena vuonna tämä toimii. Michel Bachelet, Fatou, Bensuara, kaikki, kaikki ihmiset tässä salissa ovat kertoneet teille, että heillä on esimerkkejä siitä, että maailma on muuttunut ihmisoikeuksien kautta. Ja nämä 13 maata tekivät tämän tuolloin New Yorkissa. He esittivät ihmisoikeustarinoita, konkreettisia sellaisia – joiden kautta he edustivat taloudellista kehitystä maissa, edistivät kestävää turvallisuutta tai naisten oikeuksia tai rauhanomaisia yhteiskuntia. Tunisia puhui konkreettisesti uudesta lainsäädännöstään naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan. Ja hyvin vahva kansalaisyhteiskunta sai tämän aikaiseksi yhdessä hallituksen kanssa. Burkina Faso puhui ohjelmasta, jossa 90 kansalaisjärjestöä valvoo sitä, miten presidentti soveltaa taloudellista kehitystä maassa niin, että se on oikeudenmukaista ja että korruptiota ei tapahdu. Ja tässä on yhteisymmärrys pöytäkirja taustalla ja ainoastaan hienoja sanoja, joita hallitus soveltaa. Ja on sovittu, että sitä valvotaan. On sovittu, että ei pidä pelätä yhteistyötä kansalaisjärjestöjen kanssa, vaan että se on paras tapa varmistaa, että taloudellista kehitystä tapahtuu. Tuossa salissa New Yorkissa me sitouduimme siihen, että jatkamme yhteistyötä YK puitteissa ja YK erityis esittelyiden kanssa ja että meillä on omat ihmisoikeustoimijat, joita valvotaan. Me sitouduimme moniväliseen järjestelmään, oikeusvaltioperiaatteeseen emme sellaisiin sääntöihin, jotka haluavat päästä läpi kaikki ne lait, jotka hyödyttävät heitä, vaikka ne rikkoisivat kansainvälisiä sopimuksia vastaan. Oikeusvaltioperiaate. Tuossa salissa me sitouduimme tekemään yhteistyötä kansalaisyhteiskunnan kanssa joka päivä, myös silloin kun olemme eri mieltä ja hallitukset ovat asioista eri mieltä. Voin vahvistaa, että usein kuin on ihmiset tulevat pakelle niin he eivät tule kertomaan, miten hienoa työtä teen, vaan usein ne kertovat minulle, että en tee jotakin oikein. Ja se on ihan ok. Voin olla eri mieltä, mutta se on se vapaus ja avoimuus, joiden kautta me voimme aina pyrkiä tulemaan paremmiksi. Tuossa salissa me sitouduimme jatkamaan ihmisoikeuksien parantamista, sillä kukaan ei ole täydellinen näissä kysymyksissä. Hyvät ystävät, haluaisin varoittaa sitä vastaan, mitä pahat tyypit haluavat, että teemme, eli että astuisimme ansaan, älykkääseen tai psykologiseen ansaan. Älykäs ansa on se, että yrittävät vakuuttaa meidät, että koska ihmisoikeudet ovat hankala asia ja kukaan ei ole täydellinen näissä kysymyksissä, niin me kaikki olemme yhtä epätäydellisiä. Näin ei suinkaan ole. On täysin totta, että kukaan ei ole ihmisoikeuden kysymyksiä, mutta on eroja niiden välillä, jotka ovat perustaneet riippumattomia tuomioistumia, ihmisoikeusinstituutioita tai riippumatonta riippumattomia parlamentteja, viestimiä, jotka aina pyrkivät saamaan ihmiset olemaan parempia ihmisoikeuskysymyksissä. On olemassa rajan tai ero näiden välillä. Tästä syystä EU käyttää niin paljon aikaa sekä kriti- siihen, että se kritisoi julkisesti ja yksityisesti ihmisoikeusrikkomuksia sellaisten maiden kohdalla, jotka näin tekevät, mutta myös pyrkivät tekemään yhteistyötä niiden maiden kanssa, jotka ovat valmiita ja halukkaita rakentamaan näitä tuomioistuimia, riippumattomia viestimiä, ihmisoikeusinstituutioita ja rakentamaan niitä mekanismeja, jotka luovat arvoa. No nyt yhteenvetona vielä seuraavaa. Mainitsin alussa sen, että on olemassa ihmisiä, jotka eivät pidä ihmisoikeuksia, jotka pyrkivät saamaan aikaiseksi jakolinjoja välillemme, että vihaisimme toisiamme. Meidän täytyy vastustaa tätä lainaus. Kaikilla on Mandelaan äh, lainaus. Minullakin on sellainen. Minun on seuraavan lainen. Kukaan ei synny vihaten. Kukaan ei synny siten, että hän vihaisi. Jos voi opettaa jotakuta vihaamaan, voi myöskin opettaa rakastamaan. meitä on opetettu vihaamaan. Kyllä, kaikkialla maailmassa. Mutta jos kaikki tässä salissa, kaikki ihmisoikeuspuolustajat, parlamentin jäsenet, hallitusten virkamiehet, Saharov-palkinnon saajat, jos me kaikki lähdemme täällä, täältä sitoutuneen siihen, että pyrimme pysäyttämään tämän liuun kohti vihaa, niin meistä voit, voimme saada aikaiseksi maailman, joka rakastaa enemmän. Me olemme keskittyneet ihmisoikeuksiin niin monta vuotta, keskittyneet siihen, että ovat laillisia välineitä, ja tämä kyllä pitää paikkansa. Käsittelemme niitä ikään kuin erilaisilla välineillä. Sanotaan, että ihmisillä on velvollisuus, tai mailla on velvollisuus noudattaa niitä, koska on julistuksia, joita on allekirjoitettu. Tämä on totta, mutta Olemmeko ehkä eksyneet tässä prosessissa, tai me enää kykene viestimään tavallisille ihmisille näitä asioita niin, että he ymmärtäisivät, miksi nämä arvot ovat ikään kuin lisänä. Näitä lakeja ei olisi, mikäli näitä arvoja ei olisi. Minä mielelläni puhun innostuneista ihmisoikeuksista minun viimeinen tavoitteeni on lisätä rakkautta. En halua, että ne voittavat, jotka pyrkivät jakamaan meitä. Me emme tule näin tekemään, me emme, emmekä voi näin tehdä. Paljon kiitoksia. Grazie, grazie Stavros. Kiitoksia kovasti Stavros puheenvuorostasi. Ja seuraavaksi puheenvuoron saa Emily O'Reilly, Euroopan oikeusasiamies. Uh, thank you, dear Mr. Kiitos, hyvä puheenjohtaja Fanser, hyvät paneelin jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Minulla on kunnia, että saan puhua täällä konferenssissa ja haluaisin kiittää Euroopan parlamenttia siitä, että sain kutsun tänne ja voin puhua oikeusasiamiehen näkökulmasta, kun juhlistamme yleismaailmallisen ihmisoikeuden julistusta. Meillä on ihmisoikeudet, koska olemme ihmisiä. Asiakirja ei koskaan voinut olla kiinteä staattinen asia, kun se kulkee kautta ajan artikloja luetaan. Taustalla on uudenlaisia kehityksen kulkuja, aina haasteena se, ettei saa unohtaa perusarvoja. Modernien oikeusasiamiehen toimistojen luominen kautta maailman on ollut yksi tapa ymmärtää, että monet, minkälaisia ovat nämä oikeudet tässä julistuksessa. Oikeusasiamiehen on tarkoitus puolustaa kansalaisia valtiolta siinä, miten hallinnoidaan lainsäädäntöjä ja säädöksiä. Se tasaa epätasa-arvoista valta-asetelmaa kansalaisten ja val- valtion välillä. Ja sellaisissa maissa, joissa oikeusvaltion periaatteet on, ovat vankkoja, hallinto on yleensä valmis hyväksymään oikeusasiamiehen suositukset. Näin. Me olemme vain samalla linjoilla kuin se pehmeä voima, jota käytetään tässä ihmisoikeusjulistuksessa – on kuitenkin huomattava, jos laajemmin kyseenalaistetaan perusoikeuksia. Jotkut oikeusasiamiehet Euroopassa ja muualla ovat saaneet eksplisiittisesti mandaatin ihmisoikeuksien alalla, mutta Irlannin oikeusasiamiehenä ja eurooppalaisena oikeusasiamiehenä olen pyrkinyt välttämään ihmisoikeuksien mainitsemista, kun esitän kannan jollekin valtion toimistolle – vaikka retoriikka olisi ihan hienoa ja hyvällä tarkoittain sitä esitettäisiin, niin vaatimusten esittäminen perustelle niitä ihmisoikeuksilla nähdään usein hankalana ja potentiaalisesti kalliina. Siksi on helpompi puhua hallinnollisista virheistä ja menettelytavan ongelmista, vaikka lopulta kyse onkin kansalaisen perusoikeudesta. On kyse sitten asunnosta, sosiaaliturvasta, terveydenhoidosta tai muusta edusta, joka mahdollistaa sen, että kansalaisia kohdellaan niin kuin ihmisoikeuden julistuksessa on esitetty. Tietenkin nämä ovat jäsenvaltioiden tehtäviä, eivätkä EUn. Ja valitukset, joita minä saan, ovat usein toisenlaisia, ne liittyvät usein avoimuuteen siihen, miten hankala on seurata, miten EU-lainsäädäntö syntyy, miten päätöksiä tehdään, eturistiriidoista puhutaan tai menettelytapojen reiluudesta EUn rikkomusmenettelyistä, eettisistä kysymyksistä ja monista muista kysymyksistä, esimerkiksi, että on rikottu perusoikeuskirjaa EUssa. ssa Jotkut näistä kysymyksistä eivät ehkä näytä ihan päivittäisiltä ongelmilta kansalaisten silmissä, mutta nämä ovat kuitenkin peruskysymyksiä meille kaikille, eivät aina itsestään selvästi ehkä kuitenkaan. Siinä mielessä Euroopan oikeusasiamiesten verkosto on tärkeä. Minulla on kunnia olla puheenjohtajana ja olen tehnyt yhteistyötä kollegoiden kanssa, jotta me voimme saada hyviä tuloksia kaikille eu kansalaisille ja vaihtaa kansainvälisestikin hyviä käytäntöitä. Me teemme yhteistyötä esimerkiksi tutkien sitä, miten EUn ulkorajavirasto Frontex ja jäsenvaltioiden hallinnot kohtelevat turvapaikan hakijoita, jotka palautetaan takaisin kolmansiin maihin. Olen tehnyt yhteistyötä myös monien oikeusasiamiesverkoston kollegoiden kanssa kysymyksissä, jotka liittyvät vientiluottoihin. Opetetaan turvaamaan investoinnit epävakaissa oloissa olevissa maissa niin että olla ristiriidassa ihmisoikeuksien kanssa, niin että me emme haittaa muiden ihmisoikeuksia. Meidän on ymmärrettävä myös se, mitä itse teemme, kun ihmisoikeusrikkomuksia tapahtuu rajojemme ulkopuolella. Näissä kysymyksissä on ihmisoikeusulottuvuus, mutta olen kollegoiden kanssa myös puhunut lobbauksen avoimuudesta Euroopan unionissa ja jäsenvaltioissa, koska on ihan selvää, että lobbaaminen – jossa esitetään etuja, jotka ovat ristiriidassa kansalaisten edun kanssa, kun puhutaan vaikka ympäristöstä, kansanterveydestä, digitaloudesta, tämmöistä muista kysymyksistä, voivat johtaa lopulta siihen, että kielletään ihmisoikeudet. Minä uskon, että mikä tahansa avoimuuden puute siinä, miten vaikutetaan julkiseen politiikkaan, ja tämä liittyy esimerkiksi eturistiriitoihin ja siihen, minkälainen yhteys on työpaikkojen välillä julkisella ja yksityisellä sektorilla. Nämä ongelmat olisi nykyään nähtävä ihmisoikeuskysymyksinä, vaikka hyvin harvoin niitä lähestytään tältä kantilta. On hyvin tärkeää esimerkiksi nähdä, mikä linkki on sen välillä, että Brysselissä topakka lobby lobbaa ja toisaalta mitä vaikutuksia on kansanterveyteen maailmanlaajuisesti tai mikä yhteys on lobbaajien ja autoteollisuuden käytänteiden välillä, kun halutaan esimerkiksi peitellä sitä, miten haitallisia dieselautojen päästöt ovat. Tämä vaikuttaa kansanterveyteen. Lobbaus pankkivalvonnassa ja rahoitussääntelyssä saattaa myös vaikuttaa ihmisoikeuksiin. Maailmassa olemme kaikki riippuvaisia toisista eri tavalla kuin vuonna 1945. Päätökset, joita tehdään Brysselissä tai Washingtonissa, vaikuttavat kautta maailman. Joskus vaikuttavat tavalla, jota ei suunniteltu. Päätökset purkaa pankkien sääntelyä Yhdysvalloissa esimerkiksi vaikuttivat vuoden 2008 pankkikriisiin, joka oli niin haitallinen niin monille ihmisille, myös meillä. Eurooppalaisillakin pankeilla oli kuitenkin roolinsa, koska investoivat – asuntokauppakuplaan Yhdysvalloissa ja näin oltiin mukana luomassa ongelmia molemmin puolin Atlanttia. Ja näiden tapahtumien vaikutukset vaikuttavat edelleen poliittisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti. Tietyn ilmastopolitiikan päätösten pyörtämiset nyky-Yhdysvaltain hallinnossa varmasti vaikuttavat muualle maailmaan. Ilmastonmuutos johtaa ympäristökärsimiseen ongelmiin maataloudessa. Näin ihmiset joutuvat siirtymään alueitaan ja näin syntyy sosiaalista ja poliittista painetta, joka meille ihan itsestään selvää nyt. Kukaan ei ole immuuni. Me ehkä uskomme, että viljelijöiden ongelmat kehitysmaassa, kun he joutuvat lähtemään liikkeelle siksi, että alueella on ollut niin kuin ei vaikuta meihin, mutta – kun tällainen siirtolaisuus johtaa epävakauteen, syntyy vielä lisää siirtolaisuutta ja sitten syntyy poliittisia jännitteitä meillä maailmassa. Ja silloin nähdään, että kukaan ei pääse pakoon näitä vaikutuksia. Siksi on hyvin tärkeää, että tämä yhteenliittyminen liittyy myös siihen, mitä me kaikki edistämme ihmisoikeuksia. Miten ymmärrämme sen, että jos huonoja päätöksiä tehdään jossain, sillä voi olla kielteisiä vaikutuksia toisiin osiin maailmaa. Minun toimistani on tutkinut kauppasopimuksia EUn ja muiden maailmankolkkien välillä. Olemme pyrkineet huolehtimaan siitä, että tällaiset kauppapäätökset eivät vaikuta ihmisten ihmisoikeuksiin kielteisesti hyvin kaukana Brysselistä. Samalla haluamme huolehtia siitä, että esimerkiksi Euroopan ulkosuhdehallinnon harjoittelijoina toimivat kautta maailman saavat tasavertaiset mahdollisuudet sitä kautta, että heidät palkataan – niin että he eivät jäisi jälkeen niitä kollegoita, joilla on paremmat olot. Oikeusasiamiehinä pyrimme huolehtimaan omasta roolistamme, huolehtimaan siitä, että hallinto pitää kansalaisia työnsä keskiössä. Se on hallinnon velvollisuus. Ja nähtävä selkeästi, mikä on julkinen etu, mikä muiden yksityisten etu. Oikeusasiamiesten tehtävä on tärkeä, myös kun ajattelemme YK ylismaailmallista ihmisoikeuksien julistusta. Kiitos. Thank you. Kiitos. Ja seuraavaksi puheenvuoron saa Patrick Gaspar, joka edustaa puheenjohtajana Open Societyn säätiöitä. Thank you, Mr. Kiitos puheenjohtajan iltapäivää, arvot panelistit ja kaikki, jotka ovat tänne oikeuksia puolustamaan tulleet. Minä olen ylpeä, että edustaa Open society että Tulen tänne nöyränä, mutta kuitenkin kiireen pakottamana ja ehkä olen siksi julkea. Ai Weiweikin muuten oli täällä, kun hän oli aikana vankilassa. Hän vetosi kaikkiin meihin, jotka olimme palkinnon ulkopuolella, että kansalaisina olemme valppaina ja kyseenalaistaen. Ehkä tämä on hyvä kuvailu siitä, mitä kansallisyhteiskunta on, mutta tämä pitää olla mahdollisimman paikallista ja mahdollista näinä aikoina. Kun ihmisoikeusjulistusta laadittiin, Eleanor Roosevelt totesi, missä oikeastaan ihmisoikeudet lähtevät liikkeelle pienissä paikoissa lähellä kotia Kyse on yksilöistä, hänen naapurustostaan, koulusta tai yliopistosta, tehtaasta, maatilasta tai toimistosta, missä hän tekee työtä. Meidän säätiössä me pyrimme tukemaan kansalaisyhteiskuntaa, jotta voisivat noissa paikoissa tehdä työtä lähellä kotoa, niin että voivat omissa yhteisöissä tehdä siellä Leonessa ja auttaa Armeniassa mielenosoittajia tai jos joku haluaa koulutusta Tsekin tasavallassa. Ja kuten täällä on todettu, Tämä on nyt tärkeä hetki ihmisoikeuksille kaikkialla maailmassa. Mutta tässä tärkeässä vaiheessa inhimillinen puoli ihmisoikeuksissa jää sivuun. Usein oikeudet vaikuttavat oikeudellisilta periaatteilta eikä niinkään elintärkeinä asioina ihmisille, jotka elävät yhteisöissä pienissäkin paikoissa. Omassakin maassani poliitikka on muuttunut hyvin ilkeäksi, vastoin oikeuksia vaikka on kyse maista, jotka aikaisemmin olivat eturintamassa puolustajan ihmisiä kansalaisoikeuksia. Monissa maissa ihmiset ovat aivan oikeutetusti pettyneitä, kun globalisaatio ei ole taloudellisia oikeuksia vienyt eteenpäin, oikeastaan takapakkia tuonut. Ja sitä hyödynnetään helposti sellaisella asenomistulle, joka vain johtaa kiristämiseen ja vie perustaa oikeastaan ihmisarvon tunnustamiselta kautta linjaa sortavat hallitukset ja johtajat tarvitsevat uusia perusteluita estääkseen oikeuksien puolustamiseen ja käyttävät tätä. Täällä on niin monia ihmisiä täällä edustajien eri tahoja, joilla on pitkä tausta oikeuksia puolustettaessa. Me nyt haasteena näinä aikoina on valtava. Meidän täytyy tarjota uutta johtajuutta ja näkemystä nuorten ihmisten sukupolvelle, joka voi kasvaa sitten vahvoissa oikeuksien puitteissa, mutta eivät pitää sitä kuitenkaan itsestään selvänä, vaan sitä täytyy puolustaa päivittäin. Siksi että meidän täytyy tätä näkemystä tarjota ihmisillekin, jotka eivät tänne tänään pääse, koska heiltä evättiin viisumi tai on matkustuskielto, ovat vankilassa tai heitä on rangaistu, koska ovat puhuneet kansainvälisissä yhteyksissä. Me kaikki totta kai tiedämme, että yli 300 ihmisoikeustaistelijaa teurastettiin tänä vuonna pelkästään mutta halusin vielä tässä puhua, että minä istun tässä paneelissa Luusun Valan puolesta. Hän on Turkissa. Hän on tutkija, ihmisoikeusaktivista, ollut vankilassa sen vuoksi, että on puolustanut oikeuksia, mutta toisaalta olen myös 300 afrikkalaisen mielenosoittajan puolesta, jotka pari vuotta sitten kyllä pidätettiin, mutta muutama päivä sitten he saivat oikeuden kokoontumiseen. Eli siksi tämä antaa minulle oikeuden istua tässä paneelissa. Kun me nyt julistamme, julistamme ihmisoikeusjulistuksen 70 vuotta, niin ikävä kyllä monissa paikoissa on poliittisia johtajia, jotka eivät kovin mielellään puhu konkreettisesti oikeuksista, ja kun sitten niin tekevät yleensä kansainvälisissä yhteyksissä, tämän tyyppisissä saleissa, harvoinpa haastavammissa tilanteissa, joissa on vastakkain erilaisista intresseistä. Tässä on kolme tärkeää asiaa, joita tarvitaan johtajuudessa ja näkemyksessä. Ensinnäkin puolustaa ihmisoikeusaktivisteja, toiseksi ja omaksua vahva poliittinen Oikeus oikeusperustuva näkemys sellainen, jotta hallitukset tuntevat olonsa epämukavaksi. Ja sitten meidän täytyy kielenkäyttöämme, taktiikkaamme muuttaa myös oikeuksien osalta. Meillä on nyt uusi, ikävä narratiivi, kun hallitukset haluavat asettaa vain esteitä ja käyttää väärin valtaansa. He haluavat esittää kansallisyhteiskunnan ongelmana, suurimpana ongelma, joka luo pelkästään huono ja kun on kriittisiä ääniä tullut äänellä. Kansalaisjärjestöt, sosiaaliset liikkeet, ammattiliitost, opiskelijajärjestöt, ne leimataan ulkomaisiksi agenteiksi ja siksi tarvitaan uusia oikeuksia, esteitä ja rajoitteita. Minä olen huolestunut siitä, että jotkut ovat nyt siirt, joutuneet tuohon ansaan. Nämä ponnistelut haittavat hallintoa ja kehitystä, koska se rajoittaa sanan oikeutta. Aktivistit Venäjässä ei ole uhkana, koska kansalaisjärjestön ei ole kunnon hallintoa, vaan koska nämä aktivistit uhkaavat käyttäen nettiä. Nicaraguassakaan keskit, ei keskitytä kansalaisyhteiskunta siihen, keitä on johtokunnissa kansallisessa, vaan että presidentti Ortega on päättänyt ampua opiskelijoita ja syyttää protestoijia. Hallitus käyttävät terrorismistaisen lakeja, Zimbabwe esimerkiksi, tai rahanpesulakeja verukkeena vain vaientaakseen kriittisiä ääniä, vaikka onko se korruptioskandaaleista. Paitsi että tässä sorretaan yksilöitä, on uusia keinoja myös viestimiä torjua ja sitten tilalle tarvitaan propaganda. Kansainvälisellä tasolla YK on edelleen tärkeä, jotta voidaan standardia luoda ihmisoikeuksien puolustamiseksi. Totta kai olen tuosta saanut myös uuden komissaarimme Michel Bachelin työstä kun ajatellaan hänen taustaansakin, niin se vastaa myös tätä valtavaa urakkaa, kädessämme on. Ja kuten hänen edestään totesi vielä kesäkuussa, vain pelottomuus on meillä riittävän hyvä voimalähde. Ei voida käyttää pelkästään verukkeita. Meidän täytyy pelottomasti ajaa ihmisoikeuksia ja puolustaa ihmisoikeuspuolustajia. Tämä koskee poliittisesti johtajia, mutta myös Euroopan parlamenttia. Heidän täytyy nyt rohkeasti puolustaa ihmisoikeusaktivistia, niitä, jotka ovat Unkarissa järjestäneet mielenosoituksia, tehneet työtä yhteisöissä, puhuneet julkisesti siitä, miten on hyökätty kansallisyhteiskuntaa vastaan. Se vaikuttaa heidän työhönsä, vaikuttaa heidän elämäänsäkin. Oikeudet eivät ole pelkästään kansallisyhteiskunnan vastuulla. Kansainväliset ja alueelliset järjestöt, kuten täälläkin on edustettuna niitä, hallitukset ja elinkeinoelämä on tosiaan myös johtajuutta käytännössä. Neljä tapaa hoitaa se. Ensinnäkin meidän, meidän täytyy osoittaa, että me olemme soihdunkantajia. Autoriset hallitukset eivät voi selvitä noin vain käyttäytymisestä pimeissä paikoissa, joissa meidän vaiennetaan jatkuvasti. Toiseksi meidän täytyy laajentaa tätä suojelun piiriä kansalaisyhteiskunnan järjestöihin. Alueellisten ja kansainvälisten järjestöjen pitäisi käyttää omaa uskottavuuttaan auttaakseen kansallisyhteisön toimijoita, jotka ovat uhattuna. Esimerkiksi, että he ovat mukana eli neuvostoissa ja heitä kutsutaan puhumaan mahdollisimman usein. Ja sitten voidaan tarjota tätä suojelun piiriä laajemmalle taholle. Lisäksi tarvitaan periaatteellista johtajuutta. Täällä puhun Euroopan parlamentissa – tarkoittaa sitä, että me mietimme Euroopan unionin tapa puolustaa arvoja kaksi artiklan nojalla. Äh, tämä koskee ihmisarvoa ja vähemmistön oikeuksia. Seuraava parlamentti joutuu sitten uudet komissiot valitsemaan, kun ne astuvat virkaansa. Sitten lopuksi elinkeinoelämän johtajan täytyy tulla mukaan myös keskusteluun. Vastuullinen elinkeinoelämä ei suljetusyhteiskunnissa toimi, vaan korruptio kukoistaa. Elinkeinoelämän ja investoinnin täytyy puhua myös avoimesti ja päättäväisesti avoimen yhteiskuntien hyväksi. Me tarvitsemme tätä vipuvoimaa myös täällä. Viime vuonna kansalaisjärjestöt säätiöt keräsivät 40 miljardia euro, euroa kautta maailman. Ja nähdään rajat ylittävää elinkeinotoimintaa, vaihtoa, on on ylistä kolmesta triljoonasta liikevaihdosta ja totta kai heidänkin täytyy olla tässä mukana. Tiedän, että me tarvitsemme uutta näkemystä oikeuksista uudelle sukupolvelle näissäkin puitteissa, mutta tietenkään kaikki eivät halua joka päivä tukea – näitä. Meidän täytyy miettiä, minkälaista kielenkäyttöä me harjoitamme puhumassa oikeuksista, kun ajatellaan, missä ihmiset elävät, lähinnä verkossa. Open Society-säätiö on kokenut tämän jo hyökkäyksenä Facebookissa. Siellä on hyödynnetty ääriliikkeitä, jotta George Soroksia on halveksittu. Ja heidät täytyy panna puolustuskannalle omilla areenoillaan, kumoten heidän tiedonsa, kun he uhkaavat demokratiaa tai oikeuksia. No niin, päättelen, jos onnistun vain ehdottamalla, että kun ajatellaan tätä paikkaa, missä nyt olemme, että me nyt te olette Euroopan kansalaisten ääninä. Teidän täytyy puolustaa heidän oikeuksia, kun ajatellaan ensi vuoden vaalejakin tässä parlamentissa te teette urheita päätöksiä pari kuukautta sittenkin liittyen Unkarin kyvyttömyyteen noudata perusoikeuksia. Nyt ei täytyy saada jäsenvaltiot vastuuseen, että tämä työ jatkuu. EU-toimintasuunnitelman jatkuminen 2019 on myös tilaisuus osoittaa, miten EU pitäisi myös toimia käytännössä olla tässä johtoasemassa. Ja lopuksi totesin vain, että meidän yhteinen näkemyksemme liittyy oikeudenmukaisiin vapauden yhteiskuntiin, joissa noudatetaan moniarvoisuutta, mutta näkemys ei enää riitä sellaisenaan. Meidän täytyy korottaa äänemme, tehdä yhteistyötä, yhteisiä hankkeita, jos haluamme viettää myös julistuksen sata vuotta. Se on Eleanor Rooseveltin näkemys oikeusta lähinnä kotoa. Otetaan se ihminen takaisin ihmisoikeuksiin. Me non si può non... Ei voi olla muuta kuin samaa mieltä ajatusta siitä, että tarvitaan muutakin kuin poliittista realismia tässä. Minä uskon, että meidän täytyy tähän suuntaan mennä. No niin, olemme nyt päässeet siihen vaiheeseen, että meillä on muutama minuutti aikaa ottaa kysymyksiä tai huomautuksia. Tässä on kaksi pientä puheenvuoroakin vielä kahdelta nuorelta, Ivanna ja Felicia Unicefista. Elisa ensimmäisenä, ole hyvä. I am Elisa. Minä olen Elisa Italiasta. Olen huolissani lasten ja nuorten tilanteesta Syyriassa ja Libyassa, jotka joutuvat lähtemään kodeistaan, yhteisöstään ja monet heistä tapetaan. Voisin kuvitella, että jos sen samassa sotatilanteessa minäkin etsisin turvallista paikkaa, missä asua, niin kuin ihmisoikeusjulistuksessa todetaan, kaikkien ihmisten täytyy voida elää rauhassa, riippumatta mistä he ovat lähtöisin. Tämä on kysymys Michel Bacheletille, miten EU ja YK voivat varmistaa, että kärsiviä lapsia suojellaan. Kiitoksia. Grazie. Kiitos. Ivan. Mesdames messieurs, bonsoir. Hyvät naiset ja herrat, hyvää iltaa. Hiljattain luin internetistä artiklasta, joka pisti silmään. Se liittyy perheväkivaltaan, varsinkin naisiin ja tyttöihin kohdistuvasta väkivallasta – Olin kovin yllättynyt siitä, että niin paljon on väkivaltaa, että harva tietää siitä, anteeksi, että tytöt oikeastaan tuntevat itsensä syyllisiksi vaikka tuhreja. Koska, koska olen itsekin aikuinen pian kysyisin teiltä mielipidettä, niin mikä on teidän roolin eri organisaatioissanne, joita edustatte ihmisinä? Mitä tietä tekisit, jos kuulisit tytöstä, joka on väkivallan uhriksi joutunut? Kiitoksia. Kaksi selvää kysymystä ja sitten pari minuutin ajan, ei sen enempää kuitenkaan, neljä viisi puheenvuoroa kansalaisjärjestöltä tai jäseniltä. Sus, Zuskin ensimmäisenä del Senato eh, di Be- in Belgio. Belgialainen edustaja. Mr. President. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin kiittää herra Gasparia siitä, että hän muistutti meitä Osman Kavalan tilanteesta, joka on ollut vankilassa jo vuoden ajan, koska hän halusi yksinkertaisesti tukea ihmisoikeusjärjestöjä Turkissa. Ja kun ajatellaan tätä kansalaisoikeusjärjestöjen hankalaa tilannetta Turkissa ja ihmisoikeustilanteen heikkenemistä tässä kyssä maassa. Haluaisin korostaa tarvetta saada tehokasta yhteistyötä monenvälisten järjestöjen, parlamentin, Euroopan parlamentin, kansallisten parlamentin ja kansalaisyhteiskunnan järjestöjen kanssa. Ja korostaisin myös, että minua hämmästytti se, mitä herra Lambrinidis totesi, kun hän mainitsi sen, että jos on opetettu, miten vihata, niin silloin voidaan opettaa myöskin, miten voidaan rakastaa. Minä kuulin tämän saman eilen, kun meillä oli palestiinalaisia israelilaisia. He, molemmat heistä olivat menettäneet tyttärensä lähi ja yhdessä 600 perheen kanssa eh, Israelissa ja pyrkivät nyt saamaan tällaista rauhaa aikaiseksi. Ja sadat belgialaiset nuoret olivat siellä myös, ja tämä on, on myöskin opittava tulevaisuutta ajatellen ja halusin vain tätä tässä korostaa. Kiitos. Thank you. Kiitos. Isali ihmisoikeusjärjestöstä. Thank you, Mr. Chair. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos, että sain mahdollisuuden käyttää puheenvuoron. Ensin haluaisin kehottaa Euroopan unionia täytäntöönpanemaan suuntaviivat, jotka koskevat ihmisoikeusten puolustajien asema alueella, niin heitä häiritään, heitä kohtaan esitetään keksittyjä syytteitä, heitä kidutetaan ja lähetetään vankilaan. Olisi tärkeää, että Euroopan unioni voisi huolehtia huolehtia siitä, että ihmisoikeusaktivistit vapautetaan. Jön Hablul Samabadoui, Nesuma Sadei. Dr. Mohamed Al-Qahtani in Saudi-Arabia, Ahmed Mansour, Mohamed Rukun, United Arab Emirates, Nabi Rajab and Abdel Hadi Al-Khawaja in Bahrain and all other. Ja kaikki muut pidätetyt aktivistit on vapautettava. Rauhanomaisia ääniä tarvitaan muuten. Terroristit vain voittavat. Kun puhutaan kansalaisyhteiskunnasta, sanoisin, että ei ole enää kutistettava, ei ole mitään tilaa toimia. Nyt tarvitaan toimia, jotta ihmisoikeusaktivisteja minä alueella tuetaan muillakin alueilla. On tärkeää, että Euroopan unioni toimii aktiivisesti eikä reagoi vasta sitten, kun puhutaan valtavista ihmisoikeusrikkomuksista ja murhista jopa. On kyse siitä, että pelastetaan Jemenin ihmisiä esimerkiksi. On hyvin tärkeää puuttua asekauppaan. Meidän on taisteltava ihmisoikeuksien puolesta – mutta tarvitsemme Euroopan unionin, YK ja kaikkien muiden toimielimen elimien tuen. Kiitos puheenjohtaja. Thank you. Simona, Su- Simona Suriano, Italian parlamentin jäsen. Si, salve, grazie. Kiitoksia. Kiitoksia tästä tilaisuudesta tämän päivän aikana sekä aamupäivällä että iltapäivällä osallistua korkeatasoiseen ja käytännölliseen konferenssiin. Me olemme juhlimassa ihmisoikeusjulistuksen 70 vuotta. no, sitä täytyy kuitenkin vielä keskustella, mitä on saatu aikaan ja mitä vielä voitaisiin saada aikaan. Todellakin haasteet ovat yhä vaativampia globaalisesti ja digitaalisesti ja oikeastaan meidän on pakko jotenkin yksilöidä monimutkaisetkin periaatteet ja on, on vaikeaa tätä rankäytiä tehdä, koska usein nyt myös erehdymme. Italiaa on sitoutunut näiltä osin moniin aloitteisiin, joita kansallinen yhteisö vie eteenpäin, että voidaan ennaltaehkäistä ja, ja, ja sitten edistää omisoikeuksia. Minun parlamenttini on ulkoasevaliokunta on ihmisoikeuksiin paneutunut erityisesti. Me olemme tehneet erilaisia selvityksiä tasa-arvosta, väkivallasta, kodistuen uskonnollisiin vähemmistöihin – myös liittyen kansainväliseen kauppaan, niin ei pidä unohtaa sitäkään, että kaupan avauttuminen kansainvälisesti voi myös aiheuttaa muutoksia sääntöihin ja lainsäädäntöihin, ja näin oikeudet saattavat muuttua sosiaalisesti. Niin ikään me olemme perustaneet ihmisoikeuskomitean valiokunnassamme. Eli muistuttaisin, että Italia on valittu ihmisoikeusneuvostossa YKssa yksimielisesti sinne. Eli kun ajatellaan ihmisoikeusrikkomuksen torjuntaa, niin se liittyy moniin yhteyksiin. Ei ole kyse pelkästään ihmisoikeuksista, vaan kansalaisoikeuksistakin, työelämässä, hyvinvoinnista. Italia on sitoutunut myös hyväksymällä toimenpiteitä niin, että voitaisiin päästä eroon köyhyydestä, absoluuttisesta köyhyydestä, jota vielä on Italiassakin valitettavasti. Me haluaisimme saada myös työelämässä säällisen tulon, taata hyvän tulotason kaikille. Meillä on myös joitakin toimenpiteitä hyväksytty. Myös turistiliittoja torjuten ja siinäkin suojellaan ihmisoikeuksia. Olemme saaneet paljon aikaa myös joitakin periaatteiden noudattamisessa perusoikeuksissa, mutta varmasti pitkä tie edessä vielä on ja haasteita paljon. Siksi minä uskon, että Euroopan unionin osallistuminen päättäväisellä tavalla ajatellen sosiaalisia oikeuksia, kansallisoikeuksia myös Euroopassa, niin varmasti eh, Italiakin haluaa yhdessä näitä oikeuksia ajaa. Kiitos. Seuraavaksi Rafael Cheneu Lazan, joka edustaa kuolemantuomitun torjuvaa järjestöä. Mm, Paljon kiitoksia. Mä olen ECPN johtaja, äh, kuolemanrangaistus. Järjestö haluaisin puhua tuosta yleismaailmallisesta julistuksesta ja mitä se tuo maailmalle. Yleismaailmallinen julistus toi kaksi tärkeää asiaa minun näkemykseni mukaan. Ensinnäkin tässä se on ihmisoikeuksien standardisoinnin perusta. Ja toisekseen tuo yleismaailmallisuus, yleismaailmallisuus on tässä tärkeää, se korostaa kolmos artiklaa yleismaailmassa julistuksessa. Siinä sanotaan, että kaikilla on oikeus elämään, vapauteen ja turvallisuuteen. Tämä oikeus elämään tässä kolmos artiklassa on lähtökohta – tämän liikkeen, eli kuolemanrangaistuksen poistoliikkeen lähtökohta. Ja tämän yleismaailmallisen julistuksen jälkeen ICPR ja toinen pöytäkirja ja yleissopimus ja pöytäkirja 6 ja 13 ja tähän liittyy monia muitakin pöytäkirjoja. Haluaisin korostaa tämän yleismaailmansuuden merkitystä kuolemanrangaistuksen torjunnassa kaikkien muiden ihmisoikeuksien osalta. Lokakuun 10. minä olin Kiinassa. Se oli paljon asianajajia ja poliittisten, poliittisten vankien vaimoja. Ja, ja kaikki nämä ihmisoikeusaktivistit Kiina, Kiinassa kysyivät minulta, että pyysivät, että Kiinan viranomaiset eivät saisi omaa ihmisoikeusnarratiivien ja näitä erityispiirteitä tässä tai toisessa maassa soveltaa kaikkialla pitäisi edistää ihmisoikeuksien yleismaailmallisuutta, oikeutta elämään ja sitä, että poistetaan kuolemanrangaistus ja edistetään ilmaisuvapautta ja vankien oikeuksia. Ihmisoikeudet ovat samanlaisia Iranissa, Saudi-Arabiassa, Kiinassa, Yhdysvalloissa tai Euroopan unionissa. Oikeus elämään on sama kaikkialla. Nyt viimeisen vuosikymmenen aikana on edistytty kuolemanrangaistuksen poistamisessa kaksi kolmas osaa YK jäsenvaltioista siellä sovelletaan äh, tätä 27. helmikuuta täällä tässä salissa järjestetään äh, seuraava äh, kuolemanrangaistuksen vastaisen kongressin avajaisseremonia. Minä haluaisin kutsua teidät kaikki täällä, kaikki tulla tuohon kyseiseen kongressiin käymään keskustelua kuolemanrangaistusten torjumisen tulevasta strategiasta. Ihmisoikeuksien edistäminen ja se, että me kaikki olemme yhdessä, siis parlamentin jäsenet, Euroopan parlamentin jäsenet, diplomaatit ja aktivistit, tämä kongressi on EUn, Belgian, Sveitsin ja Euroopan parlamentin yhteistyössä järjestetty. Haluaisin kiittää parlamenttia ja päätän nyt myöskin Mandela sitaatilla. Ensimmäinen sitaattini on tuo Mandelan sääntö. Toinen on seuraava kuoleman rangaistus on barbarinen toimi. Se heijastelee eläimellisiä vaistoja kaikissa ihmisissä. Kiitos. Un minuto per Manfred. Manfred Novak minuutti. Uh, thank you, Mr. Chair. Kiitos, puheenjohtaja. Minusta tuntuu, että olemme kuulleet, että ihmisoikeudet, demokratia- oikeus, valtion periaatteet ovat kovimmassa kriisissä sitten toisen maailmansodan ja ihmisoikeusjulistuksen hyväksymisen. Syynä voi olla taloudellinen eriarvoistuminen, kuten sanoitte puheenjohtaja. Tämä vakavasti haittaa sosiaalista koheesiota yhteiskunnissamme ja johtaa radikalisoitumiseen ja ääriliikkeeseen. Meidän on puolustettava ihmisoikeuksia, mutta tämä on ainoastaan mahdollista, jos puututaan tämän kriisin juuri syihin. Me tarvitsemme todella nyt U-käännöstä nopeasti globaalissa eurooppalaisessa talous- ja sosiaalipolitiikassa, jotta voidaan huolehtia siitä, että kunnioitetaan ihmisoikeusjulistusta. Euroopan unioni on keskeisin taloudellinen toimija, jonka on voitava toimia esimerkkinä, että tällainen uusi käännös saadaan aikaiseksi. Miljoonat ihmisoikeusaktivistit kautta maailman olettavat, että Euroopan unioni kulkee etunenässä. Ulkoinen ja sisäinen politiikka liittyy näihin arvoihin Euroopan unionin olisi kuitenkin tehtävä paljon enemmän. Pari lyhyttä esimerkkiä. Tasavertaisuus ja kaikkien ihmisoikeuksien yhteys toisiinsa on tärkeä asia. Kulttuurisia ja sosiaalisia oikeuksia on ajettava yhtä vakavasti kuin muita. Hyvinvointioperiaatetta ei saa purkaa, vaan meidän on vastustettava eriarvoistumista – edistettävä yhteisöllisyyttä ja lisättävä tietoisuutta toiseksi. Huolehdittava siitä, että ihmisoikeudet ja demokratia ajatuksina saadaan kaikkien mieliin, myös niiden, jotka ovat jääneet taakse kehityksessä. Stavrosin sanoin, tuetaan lisää rakkautta. Tärkeää muistaa kestävän kehityksen tavoite neljä. Koulutus on tärkeää esikoulusta yliopistoihin EU-ssa ja muualla – ihmisoikeuskampus on valmiina olemaan vankka Euroopan parlamentin kumppani ja lisää mielellään toimintaansa ihmisoikeusvalistuksen saralla. Kiitos. Michel. Michel. Thank you so Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Elisa, esitin minulle suoran kysymyksen. Mitä voitaisiin tehdä, että lapsia suojeltaisiin? No ei ole tietenkään minun tehtäväni omassa toimistossani. Minä nyt olen lastenlääkärikin, en äiti ja isoäiti, vaan lastenlääkärikin, minne tahansa menen, niin minä aina ajan lasten oikeuksia ja naisten oikeuksia, koska olen tasa-arvon puolesta taistellut vuosien ajan, mutta haluan tehdä sen monella saralla – hallitusten kanssa niin, että tekevät oikein investoida lapsiin, ymmärtäen, että kun investoit lapsiin, tarvitaan koulutusta, terveyttä, huol- huolenpitoa aivan alusta lukien, niin on kyse silloin maan tulevaisuudesta ja täytyy taata, että lapset saavat kunnon suojelua, ravintoa ja tukea. Mutta meidän täytyy investoida poliittisesti ottaen sosiaalisestikin puhuen naisiin. Nimittäin naiset ovat niin olennaisia takaamaan sen, eivät se olisi vastuussa, älkää nyt niin ymmärtäkö, mutta tarkoitan vain, että jos naisilla on valtaa yhteiskunnassa, niin se on hyvä keino taata myös lapsille suojelua. Itse kun olen UNICEFin kanssa tehnyt työtä ja muidenkin kollegojen kanssa, miten voidaan luoda kumppanuuksia? YK-järjestelmässä meillä te, ajaa tehtävä ajaa äänettömiä asiaa, tarjota valmiuksia ja teknistä yhteistyötä, mutta varsin oikeusvaltioperiaatetta ja hallinto. Minä uskon, että perustavanlainen tehtävämme ja velvollisuutemme on ajaa lasten oikeuksia ja siksi kumppanuuksia rakentaa muiden kanssa saada aika yhteisvaikutusta parempia tuloksia lopuksi. Voisi puhua tunti kaupalla tästä, mutta sitä nyt ei ole, koska tämä on minun intohimoni. Niin mutta meidän täytyy taata, että Agenda 2030 eli kestävän kehityksen tavoitteet toteutuisi ja meidän täytyy taata, että Puolassa Katowicessa COP24 saa aika hyviä tuloksia ilmastonmuutoksessa. Jos ilmastonmuutokseen puututa, niin mitään oikeuksia ei voida enää taata, ei lapsille eikä tuleville sukupolvillekaan. Kestävän kehityksen tavoitteet ja kaikki muutkin ihmisoikeuksiin liittyvät tavoitteet – edellyttävät sitä, että kukaan ei jää jälkeen. Minä aion pitää kyllä tästä paljon ääntä, mutta mahdollisimman paljon, että se toteutuisi. Grazie, thank you. Kiitos. Claude Morais, kansalaisvapauksien valiokunnan puheenjohtaja. Siviili, publike, tutto. Hän voi parlamentin puhua kaikesta. Thank you very much. Paljon kiitoksia Antonio. Minä meinasin pistää kuulokkeet päähän, mutta ymmärrän kyllä tämän verran Italiaa. Arvoisa Antonio, hyvät kollegat, minulla on tämä epätavallinen tehtävä. Tämä on muuten skotti-aksentti niille, jotka täällä ihmettelevät. Minulla on Voin selittää tämän. No minäpä selitän. Michel Bachelelle. Niin, Michel, istupa hetkeksi. Selitän, että miksi olen skotti. Why am I Scottish? Can I tell you? Niin, voiko kertoa sinulle, että tuo heräämiseni ihmisoikeuksien suhteen olen äh, alku, alun perin intialainen, mutta äh, lapsena tuo heräämiseni tapahtui 70-luvulla vuonna 78. Veljeni ja minä istuimme kotona ja yhtäkkiä vanhempani totesivat, eli me Starlingissa Skotlannissa, no varmasti arvaat mitä sanoin, niin sanoin, että valitettavasti tänne tulee ihmisiä pitemmäksi aikaa, he ovat yliopistoihmisiä, he eivät ole hyvässä tilanteessa. No varmasti arvaat mitä sanoin, heillä on lapsia, ne ovat, he ovat isoja, he ovat syöneet, heitä on kidutettu, en tiennyt mitä odottaa. Ja sitten kotona meillä oli iso koti, koska meillä oli chileläispakolaisia. Ja Michelle, en ymmärtänyt, mitä kidutus tarkoitti. 78 lapset sitten selittivät minulle, mitä kiduttaminen tapahtui ja sitten ymmärsin, mitä ihmisoikeudet ovat. Vuotta myöhemmin Madame Allende tuli tuonne kaupunkiin, hän toi minulle julisteen, joka on ylhäällä ja hän kiitti siellä kaupungin, kaupunkimme ihmisiä, koska otimme pakolaisia. Nyt pakolainen Chilestä 70-luvulla. En ole koskaan tavannut sinua, mutta luulakseni tunnen sinut, koska tiedän, ketä pakolaiset ovat. Tämä oli minun heräämiseni ihmisoikeuskysymyksiä. Tämä nyt ei ollut mikään kirjoittamani johtopäätös, mutta halusin kuitenkin tämän selittää. Kiitoksia siitä, mitä olet tehnyt. Ja jos joku sanoo, että et ymmärrä ihmisoikeuksia, niin kyllä mielestäni ymmärrät niitä. Kiitoksia, mitä olet tehnyt. Kiitoksia oikein paljon kaikesta. Sir Patrick totesi, minä tulin myöhässä ja nyt mainitsen Stavros Lambrinidiksen, sillä olin myöhässä. Olin myöhässä, koska Antonio, hän on ihmisoikeusalivaliokunnan puheenjohtaja. Siellä käsitellään ihmisoikeuksia globaalilla tasolla ja meidän valiokuntamme käsittelee ihmisoikeuksia täällä EU-ssa. Ja ihmiset voivat sanoa, että no EU-ssa tilanne on melko hyvä. Olemme kuulemistilaisuudessa Puolaan liittyen Puola ja sen ongelmat oikeuslaitoksessa ja ymmärrämme, mitä, jos ymmärrämme, mitä Unkarissa tapahtuu, niin voimme ymmärtää, mitä monissa jäsenvaltioissa me tapahtuu. Ja kun kuulitte Stavros Lambinidistä, kun ajatellaan EUta ja koko muuta maailmaa, niin Antoni on varmasti samaa mieltä siitä, että meidän täytyy linkittää meidän arvomme eikä koskaan pitää itsestäänselvyytenä ihmisoikeuksia täällä EUssa meidän pitää pitää omat nurkkamme kunnossa ennen kuin julistamme tai teemme kumppanuksia muiden maailmanmaiden kanssa. Me haluamme korostaa tätä ja haluamme hyvin selvästi sanoa tälle yleisölle ja kaikille, jotka taistelevat ihmisoikeuksien puolesta. Ja tiedän, kun Stavros, Stavros puhui ihmisarvosta, ja me emme voi toimia yhdessä, jos kunnioitamme ihmisoikeuksien yleismaailmaisuutta samalla tavalla. Tämä on tärkein asia. No sitten toinen asia, jonka haluan sanoa, Patrick Open Society-instituutista, kun hän siterasi Eleanor Rooseveltia, että mistä nämä, tämä yleismaailmallisuus lähtee liikkeelle, no, läheltä kotoa yksittäisten ihmisten parista. No tässä ihmisoikeuskysymyksessä on kaksi ongelmaa. Yksi on se, ja se on se syy, miksi te olette kaikki täällä ja miksi nyt tällainen kokous on järjestetty ja Haluan kiittää alioikeusvaliokuntaa, ulkoasianvaliokuntaa, että tämä on tehty, koska joko ihmisoikeuksista tulee liian epämääräisiä, liian laaja konsepti, kaikki liittyy ihmisoikeuksiin ja emme sitten ymmärrä sitä, taisten ihmisoikeudet ovat kaikkialla, eli taistelu niiden puolesta on kaikkialla. Ennen kuin tulin Skotlantiin, olen syntynyt Jemenissä – meidät karkoitettiin ja sitten siellä tapahtui paljon hirmutekoja, mutta olin liian nuori muistaakseni. Ihmisoikeusrikkomukset kaikkialla maailmassa ovat niin valtaisia ja sosiaalinen media on äh, niin tarkkavainen, että me näemme sen kotonamme joka päivä. Eli Antoni, mitä nyt haluan sanoa lyhyesti ja ytimekkäästi on se, että tänään jos me olemme arvojen EU, meidän täytyy ymmärtää, että ihmisoikeuksien yleismaailman julistus on asia, joka meidän täytyy tehdä uudestaan relevantiksi. Sitä täytyy uudistaa, täytyy ymmärtää, että on olemassa hyvin käytännönläheisiä sovelluksia. Yksi esimerkki, joka yhdistää meidät kaikki, kreikkalaisessa pakolaiskeskuksessa ja Nigeriassa pakolaiskeskuksessa tai pakolaiset, jotka ovat keskuksissa Libyassa – minä näin heidät, heitä kidutetaan ja heidät palautetaan kyseisiin paikkoihin. Heitä ei ainoastaan kiduteta, vaan he myöskin useat tekevät itsemurhan, he kuolevat, mutta he eivät halua palata takaisin. He ovat kaikki ihmisiä. Heitä kaikkia koskee tuo yleismaailman julistus, mutta he ovat eri paikoissa. Meidän täytyy löytää ratkaisut. Meidän täytyy taistella ihmisoikeuksien puolesta, missä tahansa he ovatkin. On hyvä asia, että me kokoonnuimme. Että täällä on joukko merkittäviä ihmisiä, jotka taistelevat ihmisoikeuksien puolesta, kansalaisjärjestöt, kansalaisyhteiskunta, monet teistä tiedätte enemmän kuin monet meistä. Haluan kiittää teitä ja minun tehtäväni on kiittää. Te olette kaikki varmasti hyvin väsyneitä, olette tehneet työtä koko päivän. Teillä on ollut kokouksia aamupäivällä ja minulla oli nyt paha tehtävä tulla tässä viimeisenä ja sanoa suuri kiitos kaikille tämän päivän järjestäjille. Mikään ei ole tärkeämpää kuin taistelu ihmisoikeuksien puolesta. Siitä pitää tulla relevantimpaa, todellisempaa ja tämänpäiväiset puhujat todellakin tekivät tämän. Haluaisin kiittää teitä ennen kaikkea osallistumisestanne ja kiitokset Antonio tästä. Ja toivottavasti nautitte tämänpäiväisestä ja saatte siitä jotakin kouriin tuntuvaa ihmisoikeuksien yleismaailmasta julistuksesta täytyy tulla aktiivinen tärkeä dokumentti, ei ainoastaan paperin palavaan asiaan, jonka puolesta taistelemme joka päivä. Paljon kiitoksia. Grazie, grazie. Kiitos. Niin, päivä ei ole ihan päättynyt vielä, koska nyt on tulossa seuraava paneeli. Sitä odotettaessa näemme videon ja ihmisoikeuspuolustajien lausunto. Kiitos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 ista mesta i pijemo kafe, a onda jedino što nas razlikuje opet ta boja kože. I ta boja kože nije dovoljno dobra da mi kao pripadnici romske zajednice budemo ravnopravni članovi našeg društva. Želim da dam svoj neki doprinos da se takve neke stvari uh, menjaju. godina uključena u romski aktivizam i nekako najviše me ispunjava baš rad sa mladim ljudima. Ali ne samo sa mladim ljudima, pripadnicima moje zajednice, nego i sa mladim ljudima koji eh, iz većinske i opšte populacije. Danas mi u Srbiji imamo eh, mrežu romskih eh,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 aktivnostima odem u bilo koju lokalnu zajednicu, jer to mi je najveća, najveća povratna informacija. I kad vidim i kad osetim da ih motivišem, da požele da budu društveno aktivni i da urade neku akciju u svojoj lokalnoj zajednici.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 Yeah. So. Ladies and gentlemen. Hyvät naiset ja herrat, pyytäisin, että kävisitte istumaan. Minun nimeni on David McAllister. Olen Euroopan parlamentin jäsen, olen ulkoasianvaliokunnan puheenjohtaja ja minulla on nyt etuoikeus myöskin jatkaa tätä konferenssia toisen paneelin parissa. Tässä keskutaan ihmisoikeusmekanismeihin maailmanlaajuisella, alueellisella ja paikallisella tasolla. Te varmasti kuulleet tämän jo aikaisemmin tänään täällä Brysselissä. Ihmisoikeudet ovat Euroopan unionin ydinarvo, niin kuin Lissabonin sopimuksen kakkosartiklassa todetaan. Euroopan unionissa, erityisesti Euroopan parlamentti, on ottanut johtoaseman järjestöjen ja yksittäisihmisten suojelemiseksi, jotka pyrkivät ihmisoikeuksia edistämään. Saharov-palkinto on tässä 30 vuotta sitten otettu käyttöön ja viisi Saharov-palkinnon saaja sai myöskin Nobelin rauhan palkinnon tämän jälkeen 2018 Nadia Muradi ja Denis Mukwebe saivat nämä molemmat palkinnot. Ulkoisen valiokunnan puheenjohtajana voin todeta, että edustajamme ottavat ihmisoikeudet vakavasti sekä EUn sisä- että ulkopuolella. Me teemme tämän päätöslauselmien virallisten vierailuiden kautta, delegaatiokokousten kautta ja myöskin vaalitarkkailumissioiden kautta. Euroopan unioni on pyrkinyt ihmisoikeuksia maailmanlaajuisesti suojelemaan. Tiedämme kyllä, että enemmän on tehtävä. Meidän täytyy ennaltaehkäistä, täytyy tehdä ihmisoikeusrikkojat vastuullisiksi, täytyy ottaa huomioon eri muutokset, jotta nämä eivät tapahtuisi ihmisoikeuksien kustannuksella – nyt tämä on juhlapäivä ja tässä nyt täytyy muistuttaa, että mitä me voimme tehdä enemmän ihmisoikeuksien edistämiseksi ja nyt odotan sitten kansainvälisten ihmisoikeusjohtajien kanssa käytävää keskustelua. Haluaisin toivottaa tervetulleeksi viisi vierastamme täällä paneelissa. He tulevat kertomaan kokemuksistaan sitä, että miten ihmisoikeuksien yleismaailmallisuutta voitaisiin edistää tässä haastavassa maailmassa. Me puhumme myöskin mahdollisista synergioista, e, kansainvälisen ihmisoikeuslainsäädännön edistämisestä sekä kansainvälisistä alueista mekanismeista. Kaikki puhujat tietävät, että heidän täytyy pitää kiinni puheajoistaan. Ensimmäinen puhuja on herra Torbjörn Jagland, Kyseessä on Euroopan neuvoston pääsihteeri. Valitettavasti hän ei voi olla tänään täällä meidän kanssamme. Hän tästä huolimatta kuitenkin puhuu meille video, videon kautta. Seuraavaksi puheenvuoron saa herra Joel Hernandez Garcia. Hän on tässä vasemmalla puolella. Hän on Inter-Amerikka-komission komissaari, ihmisoikeuskomissaari. Ja sitten kolmas puhuja tällä puolella on professori Remi Ngoi Lumbu. Hän on Afrikan ihmisoikeuskomitean jäsen. Ja sitten neljäs puhuja on Rova Katasina Karakatse. Hän on eh, demokraattisten instituutin ihmisoikeuksien etyji järjestön johtaja. Sitten professori Beate Rudolf, joka on GANRin ja ENNHRIin puheenjohtaja. Hän on tässä herra Lubumbu vieressä ja sitten lopuksi puheenvuoron saa professori Pamela Palmater, asianajaja professori äh, Ryersonin yliopistosta Torontosta, Kanadasta. Ja kysymys ja vastaus osion osalta sanoisin, että voitte täyttää tuollaisen lomakkeen ja voitte sen sitten salipalvelijoille antaa. Ja aloitamme nyt tällä Turber Jaglandin video tervehdyksellä. Tämä viikko on oikea-aikainen. Se tapahtuu ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen 70-vuotispäivänä. Tämä julistus perustettiin toisen maailmansodan jälkimainingeista ja ensimmäistä kertaa tässä puhuttiin äh, ihmisoikeuksista, joita pitäisi yleismaailmallisesti suojella. Kaksi vuotta myöhemmin Euroopan neuvosto hyväksyi Euroopan ihmisoikeusyleissopimuksen. Tämä on ainutlaatuinen mantereen laajuinen järjestelmä, joka takaa oikeudet tässä julkilausumassa ja että ne täytäntöön pannaan Strasbourgissa ihmisoikeustuomioistuimen kautta. Tämä yleissopimus ja sitä seuranneet sopimukset ovat muuttaneet Eurooppaa parempaan suuntaan. Samat oikeudet lapsille avioliiton ja avioliiton ulkopuolella syntyneille. Rangaistavuuden poistaminen saman sukupuolista suhteista, kuolemanrangaistuksen poistaminen Euroopasta. Nämä asiat eivät tulleet sattumalta, ne tapahtuvat sillä tässä ihmisoikeuskulttuuri otti jalan sijaista, tuettiin lainsäädännöllä. Tänään me olemme Teemme yhteistyötä kumppaneidemme kanssa, myöskin erityiskumppanuus EU, Euroopan unionin kanssa kuuluu tähän. Euroopan neuvoston päätelmät ovat usein pohjana toiminnalle ihmisoikeuskysymyksissä. Euroopan neuvosto puolestaan täytäntöön panee monia hankkeita EUn yhteistyön ja rahoituksen pohjalta. Yhdessä me edistämme yhteisiä arvojamme EU 28 alueella. Mutta Euroopassa tänä päivänä ääri, nationalismin ja populismin kasvu uhkaa monenvälisyyttä, instituutioitamme ja näitä niin kovin tärkeitä yhteisiä arvojamme. Tämän ihmisoikeusviikon pitäisi olla nyt mahdollisuus ja ainoastaan korostaa yhteistyötä toistemme kanssa, hallitusten ja kansalaisyhteiskunnan kanssa, vaan että käyttäisimme ääntämme siinä suhteessa, mitä ihmisoikeuksilla on voitu saavuttaa kaikille eurooppalaisille jäsenvaltioiden laajuisesti. Ja meidän pitäisi nyt katsoa eteenpäin, ei taaksepäin. Toivon, toivotan teille oikein hyvää konferenssia ja menestyksekästä, menestyksekästä ihmisoikeusviikkoa. Okay, that was... Se oli siis Turbor Jaglandin lyhyt videoviesti. Nyt haluaisin antaa puheenvuoron herra Joel Hernandez Garcialle. Olkaa hyvä. Callister, the friends, colleagues from the... Kiitos oikein paljon puheenjohtaja, hyvät paneelin jäsenet. Minulla on kunnia voida osallistua tähän tilaisuuteen, jossa muistetaan yleismaailmallisten ihmisoikeuksien julistuksen 70-vuotispäivää. Amerikan välinen komitea haluaa kiitellä Euroopan parlamenttia sitä työstä, jota tehdään ihmisoikeuksien saralla ja maailmanlaajuisesti myös. Tänään juhlistamme yleismaailmallisen ihmisoikeusjulistuksen vuosipäivää. Amerikassa juhlistetaan myös Amerikan valtioiden järjestön perustamista. Viimeksi kuluneen 70 vuoden aikana universaalinen ja merkeiden välinen ihmisoikeustyö on kulkenut rinta rinnan vastavuoroisesti toisiaan vahvistaen. Me olemme noudattaneet myös niitä standardeja, joita on kehitelty YKssa. Ihmisoikeuslainsäädäntömme on syntynyt yhteistyön kautta. Konferenssi loi tällaisen järjestelmän ja meille ihmisoikeusagendat. San Franciscon konferenssin alla Meksikon hallitus loi Amerikan välisen konferenssin Mexico Cityin vuonna 1945. Konferenssin tarkoituksena oli huolehtia siitä, että Amerikan valtiot saivat mahdollisuuden yhdessä pohtia sitä, miten – osallistutaan tulevaan työhön. Kuten päätösasema 40 sanoo, perusihmisoikeuksien kunnioittaminen on tärkeää ja näin haluttiin antaa tämä juridiselle komitealle tehtäväksi luoda lista ihmisen oikeuksista ja velvollisuuksista, joka hyväksyttäisiin yleissopimuksena. Ja konferenssi myöhemmin hyväksyi amerikkalaisen julistuksen ja sopimuksen – Tämä järjestelmä on kehittynyt nopeasti toisen maailmansodan päättymisen jälkeen, kun YK järjestelmät lähtivät toimiin. 21 valtiota Bogotassa Kolumbiassa vuonna 1948 hyväksyi peruskirjan pasifisten ratkaisunnien julkilausuman ja ihmisoikeusjulkilausuman. Se hyväksyttiin tehtiin kuukautta ennen YK-julistusta ja siellä alueellisesti sitouduttiin ihmisoikeuksien ajamisen. Puhuttiin myös siviili- ja poliittisista oikeuksista. Amerikan julkilausumassa on myös velvollisuuksia ihmisille. Ja tässä julkilausumassa on sellainen ajatus, että valtio antaa oikeuksia – ja siellä puhutaan myös siitä, että oikeudet kuuluvat ihmiselle. Ensimmäinen johdatosan kappale sanoo, että kaikki ihmiset syntyvät vapaina tasavertaisina. Heidän pitäisi toimia veljellisesti toisiaan kohtaan. Siksi Amerikan valtiot tunnustivat sen, että kun valtio lainsäätää tästä työstä – tunnustetaan sellaiset oikeudet, jotka ovat olemassa riippumatta valtiosta. Oikeudesti sitovan välineen ajatus oli viidennessä ulkoministeriöiden kuulemiskokouksessa Chilessä joulukuussa 1959, jolloin ministerit hyväksyvät kaksiosaisen julkilausuman. Ensinnäkin annettiin mahdollisuus siis ihmisoikeussopimuksen luomiseksi ja toisaalta hyväksyttiin Amerikoiden välinen ihmisoikeuskomissio, joka halusi tehdä työtä, jotta sopimusta voidaan täytäntöönpanna. Työhön meni vuosia ja työ keskeytyi silloin, kun sopimukset hyväksyttiin vuonna 1966, joista neuvoteltiin YK puitteissa – Amerikan valtioiden järjestelmässä katsottiin sitä, miten maailmanlaajuiset yleismaailmalliset sopimukset sopisivat. Ja sovittiin, että tulisi lähestyä tätä kysymystä alueelliselta tasolta. Sen jälkeen Ricassa järjestetty konferenssi hyväksyi tekstin vuonna Sano, sen sopimus astui voimaan heinäkuussa 1978 nopeasti ratifioitiin se. Ja ensimmäisessä osassa siellä todetaan valtioiden velvollisuudet ja yksilöiden oikeudet. Toisessa osassa todetaan, miten suojellaan. Eli Amerikan välinen tuomioistuin, esimerkiksi se, miten noudatetaan niitä sitoumuksia, jotka valtioiden on toteutettava – Eli kaksi tahoa, interamerikkalainen tuomioistuin ja komissio. Komissio on periaatteessa järjestön osa ja tuomioistuin on erillinen taho, joka on luotu toimielin puitteisiin Amerikan välisen sopimuksen kautta. Tämä järjestelmä on saanut inspiraatiota Euroopan järjestelmästä, mutta meillä on kaksijakoinen järjestelmä – komissiolla on mahdollisuus kääntyä tuomioistuimen puoleen ja nämä tuomioistuimen päätökset ovat lopullisia ja sitovia. Mandaatti lähtee Amerikan julkilausumasta sopimuksesta ja muista ihmisoikeussopimuksista tällä alalla. Meillä on kolme pilaria tapaukset, vetoomukset, ihmisoikeustilanteen valvonta ja ohjelma. Mandaatti on aivan uniikki. Tämä toimielin koostuu kuudesta komissiosta ja siellä on sihteeristö ja toimivaltaa on koko Amerikan valtioiden järjestelmän jäsen, kaikissa jäsenvaltioissa. Näin suojellaan siirtolaisten naisten, lasten ja nuorten alkuperäiskansojen oikeuksia, seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia. Lisäksi on kaksi erityislähettilästä. Toinen käsittelee ilmaisunvapautta ja toinen sosiaalisia, kulttuurisia, ympäristöoikeuksia. Jos ajatellaan vetomistapauksia, siinä on lähes juridinen rooli. Tämä komitea haluaa pyrkiä suojelemaan haavoittuvassa asemassa tai varassa olevien ihmisten oikeuksia. Ihmisoikeuksia on suojeltava välineiden kautta, jotka liittyvät tähän komitean mandaattiin, joka on saanut myös toimivaltaa so- sopia asioita. Ja on käsitelty esimerkiksi, voidaan käsitellä sellaisia tapauksia, jotka liittyvät ihmisryhmiin tai mihin tahansa kansalaisjärjestön, joka on juridisesti tunnustettu järjestön jossain 35 jäsenvaltiossa. Ainoastaan valtio-osapuolet ja komitea voi ottaa tapauksia tuomioistuin käsittelyyn ja tuomioistuin voi kuulla tapauksia silloin, kun komitea on lopettanut oman työnsä. Siksi tuomioistuimen pääsy on riippuvasta siitä, että komitea tekee päätöksen siitä, että tapaus voidaan ottaa käsittelyyn. Jos ajatellaan, että voidaan näin selvittää tämä asia tuomioistuimessa. Tuomioistuin käyttää tuomion valtaansa kiistatapauksissa – ja päättää esimerkiksi siitä, onko rikottu kansainvälisiä ihmisoikeusvelvoitteita. Tuomioistuin vastaa siis kysymyksiin, joita tulee jäsenvaltiolta tai järjestöltä siitä, miten voidaan noudattaa sopimusten sääntöjä tai muiden Amerikan välisiä välineitä. Tuomioistuin on antanut 24 suositusta eri kysymyksissä. Nämä välineemme ja niiden tulkinnat, jotka liittyvät tuomioistuimen toimintaan, on luotu standardien muodossa. Ja esimerkiksi siellä on tietyt kynnysarvot, vaikka valtioilla on rooli kansainvälisen oikeuden alalla. Ihmisoikeuslainsäädäntöämme on edistetty komitean päätösten kautta ja tuomioistuimen päätösten kautta. Ja näin on päästy pidemmälle kuin että kirjaimellisesti tulkitaan näitä sääntöjä. Näin on edistyksellisesti tulkittu näitä tekstejä, kun on kehitelty ihmisoikeusvälineiden kirjainta. Näin tuomioistuin on sanonut, että tulkinnassa on otettava huomioon muutokset, joita tapahtuu aikajan kuluessa – ja muiden kansainvälisten normien tulkinta ei voi rajata näitä oikeuksia. Lisäksi tulkinta on tehtävä kaikkein myönteisemmässä mielessä. 70 vuotta Amerikoissa on onnistuttu tällaisen oikeusjärjestelmän luomisen ihmisoikeuksien suojelemisessa. Komitea ja tuomioistuin voivat näin ottaa viitearvoksi myös yleismaailmallisen ihmisoikeusjulistuksen ja muut sopimukset ja erityismenettelyt, jotka löytyvät monien päätösten takana. Yhteistyö tämän komitean ja YK välillä on luotu yhteisen julkilausuman kautta – YK ihmisoikeuskomission ja Amerikoiden välisen komission välillä vuonna 2014. Solidarisuuden hengessä Amerikoiden välinen komitea on myöskin luonut yhteistyön välineen, jotta voidaan tehdä yhteistyötä ihmisoikeuskomitean kanssa, että voidaan vaihtaa kokemuksia ja lähteä yhteistoimiin. Tänä päivänä komitea haluaa yhdessä muistaa yleismaailmallista ihmisoikeuksien julistusta. Tätä julistusta ja me voimme vahvistaa sen, että me luotamme todella perusihmisoikeuksiin, ihmisarvoon ja siihen, että tasa-arvoiset mahdollisuudet ja oikeudet kuuluvat miehille ja naisille ja me haluamme parantaa elinoloja vapaudessa. Kiitos. Thank you, Professor Garcia. Kiitoksia, professori Garcia. Ja nyt Amerikoista siirrymme Afrikkaan. Professori Lumbu, olkaa hyvä. Bonsoir à tous. Hyvää iltaa kaikille. Ensinnäkin haluan esittää kiitokseni keskustelun järjestäjille ja myös kiitos siitä, että meidät on kutsuttu Afrikan yhtenäisyysjärjestö ja minulla on nyt kunnia edustatut järjestöä täällä Euroopan parlamentin täysistuntosalissa komissaarina ja erityisesittelijänä – ihmisoikeusasioissa. Haluaisin kiitokseni osoittaa Antoni Tajanille, Parmetin öö, puhemiehelle, kuten Stavros Lampridiksen Afrikan unionia järjesti 70 kokouksessaan oman tilaisuuden juhlistaakseen ihmisoikeusjulistuksen 70 vuotta. Siellä oli mukana, mukana erilaisia järjestöjä, paitsi itse ihmisoikeuskomiteaa, mutta ennen haluaisin kiittää siitä työstä, jota aikanaan tehtiin kansalaisjärjestöjen voimin, kun laadittiin julistusta. Mutta ja varsinkin joitakin nimiä haluaisin mainita, jotka ovat olleet tärkeitä sen syntyvaiheessa, varsinkin René Kasa Ranskasta, Chang Kiinasta, Venadeus Belgiasta ja Santa Cruz Chilestä, Charles Malik Libanista, Libanonista, Mara Franklin Delano Roosevelt Yhdysvalloista ja John P. Humphrey Kanadasta. Kuten jokaisessa tapahtumassa, julistuksen 70. vuosipäivä antaa meille tilaisuuden miettiä, mitä on saavutettu, mitä menestystä on syntynyt ja mitä tappioita on kärsitty ja suunnata katse tulevaisuuteen, kun haluamme yleismaailmallisesti ihmisoikeuksia suojella. Tämä tilaisuus on hyvä sikälikin, että voimme palata mielimmeen julistuksen taustalla olevat arvot ja vielä uudistaa sitoutumisemme näihin periaatteisiin. Vaikkakin Afrikan osallistuminen sen laatimiseen oli rajallista, kun tiedetään mikä aikanaan poliittinen tilanne oli. Afrikka ja sen toimielimet antavat kovin paljon merkitystä kuitenkin julistukselle aikanaankin Kolme ja sen afrikkalaisen valtio osallistui tekstin valmistelutyöhön, kun se aikana hyväksyi 48 Liberia, äänesti puolesta 48 kansakunnan joukossa. Etelä-Afrikan unioni eli Etelä-Afrikka tänä päivänä äänesi tyhjä, Egypti puolestaan jätti varauksensaan filosofista syistä. Ehkä muistaa, että kukaan ei äänestänyt vastaan Vaikkakin, jos ajatellaan, että Afrikassa tänä päivänä tämä julistus on ikään kuin ensimmäinen ilmaus ihmiskunnan jokaisen jäsenen oikeuksista ja vapauksista. Tämä on moraalinen, filosofinen ja oikeudellinen vaikutus, joka on vaikuttanut koko kaikilla mantereilla. Kuten tekstissä todetaan, niin se on yhteinen ihanne kaikille kansakunnille ja kansoille, niin että kaikki yksilöt ja järjestöt pyrkisivät noudattamaan oikeudet ja vapaudet ja niin, että voidaan niitä myös toteuttaa olisi maailmallisesti. Afrikan yhtenäisyysunioni perustettiin 65, eli 17 vuotta myöhemmin. Afrikan valtiot myös halusivat to- liittyä julistukseen vakuuttuneena siitä, että se tarjosi heille vakaan pohjan rauhanomaiselle hedelmälliselle yhteistyölle ja suosi kansainvälistä yhteistyötä ihmisoikeusasioissaan. Afrikan ihmisoikeusperussääntö hyväksyttiin vuonna 1981. Ja sekin on ilmaus ja se Afrikan valtioiden halusta viedä eteenpäin ihmisoikeuksien yleismaailmallisuutta. Huomioida kuitenkin afrikkalaiset kulttuuriset ominaispiirteet. Haluaisin ottaa siellä neljä tärkeää seikkaa, jotka meillä on mahdollista esittää tässä ajassa. Ensinnäkin Julistus on ollut tärkeä innoituksen lähde afrikkalaisen perussäännön laatioille. Ja, ja Afrikan perussääntö on nyt vahvistanut tiettyjä määräyksiä julistuksessa huomioiden Afrikan tilanteen. Ja sitten kolmanneksi hyvin rikas ja monimuotoinen yhteistyö afrikasten mekanismien toteuttamiseksi on myös yksi osoitus siitä, mitä julistukselta voidaan periä. Ja sitten neljänneksi ajatus siitä, että ihmisoikeusjulistus myös hylätyltä osiltaan asetti riman korkealle myös Afrikassa ajatellen ihmisoikeuksien oikeudellisuus ja suoja. Tietenkin ihmisoikeuksien suojelu on tärkeä tehtävä myös afrikkalaisessa ihmisoikeuskomiteassa – ihmisoikeusjulistus on ollut tärkeänä innoituksen lähteenä siis Afrikassa perussäännöissä. Se on viitearvo useimmille oikeus- ja kansainvälisille välineille ihmisoikeusasioissa. Ja tärkein innoituksen lähde myös afrikkalaisessa perussäännössä. Yleismaailmallinen julistus, kuten Afrikan perussääntökin, perustuu kompromissiin huomioiden poliittiset näkökohdat, joita on monenlaisia. On syytä tähdentää sitä, että on yleisesti ottaen Ihmisoikeusjulistuksen määräykset ovat yksityiskohtaisempia kuin afrikkalaisessa perussäännössä. Sitä paitsi, että se on epämääräinen joskus usein. Siellä on rajoittavia lausikeita ajatellen oikeuksia ja vapauksien nauttimista. Täytyy muistaa, että Afrikan perussääntö luotiin niin, että silloin oli vain yksi puolue valta monissa maissa. Ja silloin ei huomioitu niinkään perusoikeusvaltion periaatteita. Suuri osa määräyksistä on mukautuksia tai suuria lainauksia yleismaailmasta ihmisoikeussolistuksesta. Ajatellaanpa muutama ja Kaksi artikla perussäännössä. Se oikeastaan ottaa ykköskohdan ihmisjulistuksesta. Kolme artikla puolestaan perussäännössämme toistaa seitsemän artiklan ihmisoikeusjulistuksesta – ja kuten varmasti huomaatte, tätä voidaan käydä läpi muistakin artikloista, että huomaan, että on joko suora lainattu tai mukaudettu näitä julistuksen ajatuksia. Sitten se, että miten tämä on omittu perussäännössä. Ihmisjulistukseen yksi laitosta oli René Cassin, joka YK on rakentamista vi- vertaisi triptyykkiin, jossa ihmisoikeudet ovat yhtenä osana, ihmisoikeussopimukset ja täytäntöpano toimet puolestaan kahtena muuna. Afrikkalainen perussääntö ehkä voidaan nähdä omana panoksena sille, että oikeudellista yleismaailmallista noudatetaan ihmisoikeusasioissa, kun siinä kehitetään nimenomaan afrikkalaista näkemystä asiasta. Sitten kolmas ajatus on hyvin monimuotoinen yhteistyö YK ja Afrikan välillä ihmisoikeusasioissa. Se on ollut välttämätöntä kahdestakin syystä. Ensinnäkin allekirjoittajat jäsenvaltiot joutuneet takaamaan yhteistyön YK kanssa, kunnioittamaan ihmisoikeuksia ja perusvapauksia. Ja ihmisyksilön mielivuitus on avannut tämän ihmisoikeuskentän ympäristössä, genetiikassa, tekniikassa. Ja, ja, ja se ei onnistu, ellei ole vahvaa yhteistyötä YKssa ja alueellisesti esimerkiksi voidaan miettiä, mikä vaikutus on ihmisoikeuksien suojelulla, kun käytetään miettämättyjä lentoaluksia Nigeriassa, Nigerissä tai Malissa terroristiryhmiä torjuttaessa, tai miten voidaan määritellä ilmaisun ja sananvapauden ja luovuttaa tukea internet-aikana. Ja sitten on viimeinen ajatus, että yleismaailman ihmisoikeusjulistus on merkittävä innoituksen lähde myös ihmisoikeuksien oikeudellisessa toteuttamisessa Afrikassa. 45 artikla afrikkalaisessa perussäännössä antaa tuomioistuimelle ja komitealle tehtäväksi taata se, että ihmistä suojellaan Afrikassa. Suojeltavat oikeudet ovat saada innoitusta siitä, mitä löytyy myös ihmisoikeusjulistuksesta. Keskustelu oikeuksien suojelusta oli mukana myös valmistelutyössä tässä välineessä. Myös hyötyltä osiltaan, niin siitä voidaan oppia kolmekin asiaa. Ensinnäkin ensimmäisessä luonnoksessa julistukseksi oli 20 artikla, joka liittyi viestintään tai valitukseen. Afrikassakin meillä on edelleen tämä periaate. Sitten toinen oppi on, niin ikään oli aikanaan luonnos 38 artiklaksi, joka hylättiin toki. Kassin sen on laatinut ja siinä haluttiin muutoksen oikeus saada aika oikeudellisesti hallinnollisesti Ranskassa. Käytämme edelleen tätä periaatetta. Ja vielä, aika kun rientää, viimeinen oppi on 39 artikla hylätyltä osiltaan ja siinäkin haluttiin, että jäsenvaltiot voivat tehdä lisää sopimuksia toteuttaakseen ihmisoikeusjulistusta. Vaikka se hylättiin, tämä oli johtopäätökseni, me olemme pärjänneet paremmin kuin silloin. Ja vain tätä kautta voidaan ihmisoikeuksia toteuttaa Afrikan unionissa, Euroopan neuvostossa, Amerikoiden järjestössä OECD. Kiitos. Thank you, professor. Kiitoksia professori Lumbu tästä afrikkalaista näkökulmasta ja nyt sitten haluaisin antaa puheenvuoron Katarsiina Karda Paacelle. Olkaa hyvä. Thank you very much. Oikein paljon kiitoksia meidän toimistomme äh, pitää suurena kunniana sitä, että se on mukana näissä juhlallisuuksissa, mutta en halua tänään puhua siitä, mitä demokraattisten instituutioiden ihmisoikeuksien virasto tekee. Keskittyisin toiseen kysymykseen, joka esitettiin tälle paneelille, eli sille, miten me nyt sitten, kun ajatellaan ihmisoikeuksia, asia käsitellään laajemmalta osin. Haluaisin nyt puhua yleismaailmasta ihmisoikeuksista käsitteenä ja miksi meidän täytyy olla varovaisia. Tämä johdu ainoastaan siitä, että olen koulutukseltani psykologi, vaan koska uskon, että tämä on perustavanlaatuisesti tärkeä asia alueellisille ja kansainvälisille järjestöille. Olemme sitä mieltä, että äh, kaikki mikä on tärkeää on se, mitä me sanomme ihmisille ihmisoikeuksista, vaan tärkeää on se, että mitä me kuulemme ja ymmärrämme Haluaisin nyt ensinnäkin puhua asiasta, josta puhuttiin jo aikaisemmin, se, että annetaan yleismaailmalliselle ihmisoikeuksille ihmiskasvot. No, ihmisoikeusjulistuksen sitaatti Eleanor Rooseveltin suusta mainittiin jo usean otteeseen, en nyt toista sitä. Hän totesi vain, että yleismaailmallisella ihmisoikeuksilla ei ole mitään merkitystä missään paitsi jos niillä on merkitystä yksittäisten ihmisten mielissä. Meillä on tutki- tutkimuksia, jotka vahvistavat, että meillä on tutkimus yhdistyneestä kuningaskunnasta. Siinä tutkittiin näkemyksiä ihmisoikeuksista ja identifioitiin noin 40 prosentin ryhmä, jolla oli sellaisia näkemyksiä, että eivät ymmärtäneet, että miten ihmisoikeudet liittyvät heidän elämäänsä, mutta kun tutkinta tehtiin, kuitenkin ihmisoikeudet saavat tukea. Sitten meillä on toinenkin tutkimus poliittisessa psykologiasta, jossa sanotaan, että ihmiset kyllä kantavat huolta yksittäisistä ihmisistä, mutta suhtautuvat empaattisesti asioihin, joita esitetään abstraktin jargonin kautta tai suurinumeroisesti. Mitä suurempi numero sitä vähemmän ihmiset suhtautuvat empaattisesti ja tämä ilmiö psykologiossa, sen nimi on psychic numbing, psyykkistä turruttamista. Meidän täytyy todellakin tässä tulla paremmiksi, tämä mainittiin jo aikaisemmin, pitäisi voida selittää miksi ihmisoikeusstandardit ja kansainväliset yleissopimukset ovat tärkeitä ja arvokkaita jokaiselle yksittäiselle ihmiselle. Se, mitä ne tarkoittavat ja miten me voimme yhdistää ne yksittäisiin ihmisten tarinoihin ja asioihin, jotka ovat ihmisille tärkeitä. Meidän todellakin täytyy äh, lopettaa abstraktin jargonin käyttäminen. Anna nyt esimerkin kansainvälisen järjestön monisektorinen kapasiteetti rakentaminen äh, helpottaa äh, tätä ja otetaan huomioon ihmisoikeudet ja naisten oikeudet. No, jos nyt sitten se vaikuttaa siihen, että ihmisillä on enemmän mahdollisuuksia, niin onnittelen teitä, mutta meidän täytyy olla varovaisia siinä, että käytämme suuria lukuja kuin että äh, miljoonat edelleen kohtaavat rasismia ja toinen asia liittyy siihen, mitä ihmiset pitävät ihmisoikeuksien yli eh, spesialisoinniksi. Tässä puhuttiin siitä, että ainoa asia, mikä tässä on merkittävää, on se, että on ihminen, koska yleismaailmassa tarkoittaa sitä, että kaikilla ihmisillä on oikeus kaikkiin oikeuksiin ja niiden toimeenpanoon. Mutta se, miten me muotoilemme viestimme, liittyvät usein naisten oikeuksiin, vähemmistöjen oikeuksiin, maahanmuuttajien oikeuksiin, ikään kuin ne olisivat erilaisia, ei naisten, ei vähemmistöjen, ei maahanmuuttajien äh, kanssa. Totta kai täytyy suojella näitä ryhmiä ja meidän täytyy ponnistella sen eteen, mutta kun me erikoistumme viestimme koskemaan tiettyjä ryhmiä, me luomme sellaisen näkemyksen, että ihmisoikeudet kuuluvat vain joillekin ihmisille, eikä meidän pitäisi olla yllättyneitä, kun ihmiset sitten tulevat meille ja sanovat, että no, sinä välität vain romaneista ja maahanmuuttajista, etkä meistä. Me pyrimme myöskin muokkaamaan viestiä. Me esimerkiksi oikeus Äh, tiettyihin asioihin. Me emme aseta niitä sen kontekstiin, emme luo sellaista näkemystä, että nämä oikeukset olisivat erillään kaikesta muusta ja että ihmisoikeudet voivat olla selektiivisiä, valikoivia. Ne, jotka hyökkäävät ihmisoikeuskehystä vastaan, voivat käyttää näitä aukoja hyvin. He väittävät, että he ovat tavallisten ihmisten äänenkantajia ja esittävät ihmisoikeudet esteenä Äh, ja että uhkia aiheuttavat tietyt ryhmät. Heidän argumenttinsa on se, että jotkin ihmisoikeudet ovat tärkeämpiä kuin toiset. Ja äh, joidenkin ihmisten oikeudet voivat olla, voidaan asettaa uhanalaiseksi, jos minun oikeuksiani kunnioitetaan. Kolmas niin liittyy äh, kielteiseen näkemykseen. Me olemme kuulleet tässä siihen, että kerättäisiin myönteisiä tarinoita edistyksestä ihmisoikeuskysymyksiä. Me tarvitsemme keskitetympiä toimia. Kaikki, jotka tuntevat Dr. Roslingin tutkimuksen, tiedämme, että useimmat ihmiset yliopiston maailmasta ja muualta näkevät tulevaisuuden kielteisenä, he, heillä on oma henkilökohtainen näkemyksenä siitä sellainen, mihin heidän perheensä ja yhteisönsä uskoo. Nämä tiedot ovat vanhentuneita, eivätkä opeta meille analyyttisiä taitoja. Ja näke, näkemyksen saa aika myöskin media, joka liioittelee. Me myöskin tiedämme, että jos voimme osoittaa asioita, jotka vahvistavat jonkun näkemystä, va, näkemys vahvistuu, mutta sama tapahtuu myös, jos meillä on eriäviä näkemyksiä, me vahvistamme myöskin tätä kyseistä näkemystä. Tämä on vahvistus, vääristymä. Ihmiset muistavat, myytin eivätkä ole oikea korjaava argumenttia. Jos ihmiset epäröivät, Äh, ihmisoikeuskysymyksiin saavat vääriä huonoja viestejä, ne vahvistavat tätä kieltäistä vääristymää. Ja sitten lopuksi, vain koska annamme ihmisille äh, vahvaa tietoa ja argumentteja, niin se ei tarkoita sitä, että he muuttavat käytöstään. Tämä on virhe, jonka me usein teemme. Nämä ovat kompleksisia asioita ja yksi perustavanlaatuisesta ihmisen käytöksen äh, motoreista ovat ihmisarvot. Tutkimus osoittaa, millaiset arvot ja metaforat voivat saada aikaiseksi ihmisoikeuksien tukemista ja mikä sitten poistaa sitä. Kansainvälisissä järjestöissä me usein toimin siten kuin kognitiivinen psykologia olisi opettanut meille yhtikäs mitään. Me keskitymme useimmiten kielteisiin asioihin. Me puhumme ihmisoikeusrikkomuksista ja haasteista ihmisoikeuksien suojelemisessa ja totta kai nämä rikokset ja haasteet ovat todellisia ja meidän täytyy ottaa ne esille, mutta me emme ota niitä esille emme ota esille edistystä ja hyviä esimerkkejä, esimerkkejä siitä, miten ihmisoikeuksia suojellaan. Annan esimerkin Pittsburghin ammuskelussa kaikki ja varsinkin kansainväliset ja paikalliset järjestöt tuomitsivat nämä hirmuteot aivan oikeutetusti. Kaksi päivää myöhemmin muslimi yhteisö Pittsburghissa keräsi yli 100 000 Yhdysvaltain dollaria tukeakseen juutalaisia uhreja kyseisessä yhteisössä. Tämä on valtaisa esimerkki solidaarisuudesta, jossa korostetaan tätä julistusta. Me emme ole yhtä lailla tässä arvostaneet siitä, että he ovat osoittaneet tätä solidaarisuutta. Kun me valitsemme usein kielteistä, negatiivista kieltä, kun puhumme ihmisoikeuksista, voimme luoda sellaisen näkemyksen, että ihmisoikeudet tarkoittavat ongelmia. Sen sijaan, että vastattaisiin ihmisten tarpeisiin turvallisuuden ja osalta vastaamme heidän epävarmuuksiin ja, ja näin sitten populistit vastaavat näihin pelkoihin. Me elämme hyvin äh, varhaisella aikakaudella. Jos me keskitymme ainoastaan näihin haasteisiin ongelmana, niin äh, kukaan ei kiinnitä enää huomiota tähän. Ihmiset pitävät äh, ihmisoikeuksia asiana, joiden osalta kukaan ei voi tehdä mitään enää, koska tämä on niin ongelmallinen alue. Ja, ja se voi johtaa kyynisyyteen ja toimimattomuuteen. Ja sitten vielä viimeinen asia – ekokuplassa kaikkien järjestelmien pitäisi eh, kasvattaa tietoisuutta ihmisoikeuksista, mutta niin pitkään kuin me olemme omilla turvallisilla alueillamme, me emme kykene tätä tekemään. Me eh, teemme yhteistyötä aina samojen instituutioiden, ajatushautomoiden ja muiden kanssa. Varmasti tiedätte, että etuji eh, sitä pidetään seminaarien konferenssina. Me voimme nauraa tälle, mutta se on oikeastaan surullista ja sen pitäisi herätellä meidät. Meidän täytyy myöskin keskittyä siihen, että viemme eteenpäin ihmisoikeus. Tukimasta on tehty tutkimus, sen nimi oli Puhumisen arkkitehtuuri. Siinä havaittiin, että vaikka käytämme kaikkia hy- hyviä sanoja, konsultaatioja ja niin poispäin, keskimäärin 20 prosenttia resursseista, joita järjestöt käyttävät julkisen viestintään, menevät ylhäältä alaspäin, eli tiedon jakamiseen järjestöstä. Ja lopuksi haluaisin vielä tehdä ehdotuksen, eli mitä tapahtuisi, jos ensi vuonna, eli vuonna 2019, sen sijaan, että järjestäisin taas uusi seminaari tai konferenssi, eh, kaikki alueelliset eh, mekanismit ja kansainväliset järjestöt, eh, ajattelisi yhdessä, miten ihmisoikeusviestiä voitaisiin paremmin vetä, viedä eteenpäin ja niin, että se myöskin ymmärrettäisiin ja hyväksyttäisiin laajasti. Kiitos. Thank you, Ms. for these very clear words. Kiitoksia Katarzyna Karabatse näistä hyvin selkeistä sanoista. Ja nyt haluaisin antaa puheenvuoron sitten saksalaiselle Beate Rudolfille. Olkaa hyvä. Excellencies. Kiitos oikein paljon. Arvon kuulijat, arvon kollegat, on hienoa, että voin olla täällä juhlistamassa kanssanne – ihmisoikeusjulistuksen 70-vuotispäivää. Paljon edistystä on tapahtunut sen hyväksymisen jälkeen vuonna 1948, mutta samalla nyt ovat murenemassa ihmisoikeudet ja kansainvälisen suojelun puitteet. Haluan puhua siitä, miten kansalliset ihmisoikeusinstituutiot tukevat ihmisoikeuksia, huolehtivat siitä, että alueellisesti tunnetaan omistajuutta ihmisoikeuksista ja halutaan EUn arvoista ihmisoikeuksia kaikille. 50, 70 vuotta sitten kahden tuhoisan maailmansodan jälkeen hyväksyttiin se, että vapaus, oikeus, rauha ja kehitys olisivat mahdollisia ainoastaan sitä kautta, että kunnioitettaisiin ihmisoikeuksia, jotka ovat yleismaailmallisia ja jakamattomia. Tulevien vuosikymmenten aikana sitovien ihmisoikeussopimusten hyväksyminen kautta näistä yleisistä standardeista tuli kansainväliset oikeudet. 20 vuosi sitten Viinin ihmisoikeuksien maailmankonferenssissa vahvistettiin se, että lisätoimiin on ryhdyttävä, jotta ihmisoikeudet toteutuvat paikan päällä. Tätä tarkoitusta varten valtiot, jotka sitoutuivat vahvistamaan täytäntöönpanomekanismejaan osallistuvat. Erityisesti haluttiin, että jokaisen valtion luotaisiin tällainen ihmisoikeusinstituutio, joka valvoo ihmisoikeuksien toteutumista kansallisella tasolla ja joka pystyisi edistämään ihmisoikeuksien kulttuuria. Tällainen NHRI valvoisi ihmisoikeustilannetta valtiossa, raportoisi parlamentille ja kansalaisille, tutkisi ihmisoikeusrikkomussyytöksiä vesitapauksia tuomioistuimiin omassa maassa tai kansainvälisesti. Monet instituutiot voisivat myös itse käsitellä näitä. Esimerkiksi Filippiineillä tutkitaan sellaisia tapoja, joita on tapahtunut, joita voi, joissa voidaan kerätä nyt tietoa tuleviin rikosoikeudenkäynteihin. Näin nämä ihmisoikeusinstituutiot voivat olla mukana valvonnassa ja täytäntöönpanossa. Kansainvälisesti tunnustetut standardit ovat Pariisin periaatteessa jotka vahvistettiin YK yleiskokouksessa 25 vuotta sitten. Tänään se, että Pariisin periaatteet ovat olemassa, antaa, on mukana myös kestävän kehityksen tavoitteiden tavoitteessa 16. Nämä ihmisoikeusinstituutiot ovat riippumattomia hallituksista, niillä on laaja mandaatti suojella ihmisoikeuksia – ne akkreditoidaan viiden vuoden välein ja noudatetaan siis Pariisin periaatteet, jotta voidaan huolehtia riippumattomuudesta, monimuotoisuudesta, tilivelvollisuudesta ja tehokkuudesta. Yhdessä ne luovat tällaisen globaalin ihmisoikeusinstituutioiden verkosten, jossa on alueellisia verkostoja Afrikka, Amerikka, Aasia, Tyynenmeren alue, Eurooppa. Kansalliset instituutiot luovan ne ovat yhteyden kansallisen ja kansainvälisen välillä. Noudatetaan kansainvälisiä ihmisoikeusstandardeja, mutta kyse on kuitenkin kansallisista toimijoista, jotka ymmärtävät paikallisolot. Ihmisoikeuksien täytäntöönpanoa edistämällä toimitaan myös ennaltaehkäisevästi. Monet ovat lähteneet varhaisen varoituksen järjestelmään. Esimerkiksi Keniassa on todettu potentiaalisten konfliktien ongelma-alueita, vaalitaistelua keskustelun aikana ja saanut tekstiviesteinä tietoa paikallisilta. Nämä kansalliset instituutiot myös, myös raportoivat kansainväliselle tasolle. Ja näin voidaan toimia nopeasti ja huolehtia siitä, että hallitukset ovat tilivelvollisia. Lisäksi kansalliset ihmisoikeusinstituutiot ovat mukana alueellisissa verkostoissa, esimerkiksi eurooppalainen instituutioiden verkosto ENRI on tarkkailijana Euroopan neuvoston ohjauskomiteassa, jossa käsitellään ihmisoikeuksia. Näin voidaan auttaa kohdistettujen toimien toteuttamisessa. Amerikan alueilla kansalliset instituutiot ovat osallistuneet Amerikan valtion välisen ihmisoikeustoimikunnan työhön ja Afrikassa on kehitelty suuntaviivoja siitä, miten täytäntöönpannon Afrikan ihmisoikeuskomitean suosituksia ja tuomioistuimen päätöksiä. Asian tyynen valtameren alueella kansalliset tahot tekevät laajaa yhteistyötä ASEANin ihmisoikeuskomission kanssa. Hyvät naiset ja herrat, näillä instituutioilla on myös tärkeä rooli siinä, että pyritään saamaan yhteyttä laimen yhteiskuntaan ihmisoikeuskysymyksiä. Kun mietitään ihmisoikeusjulistuksen 70-vuotispäivää, näemme, että ihmisoikeuksia ja niiden suojelujärjestelmiä vastaan isketään. Popul- populismi on lisääntynyt ja näin halutaan puhua kansan, kansalaisoikeuksia vastaan omissa maissa ja YKssa. Valtiot ovat lähteneet Amerikoiden välisestä ihmisoikeusjärjestelmästä ja Euroopan neuvostoakin kyseenalaistetaan. Lisäksi näemme, että ihmisoikeusstandardeja siis kyseenalaistetaan ja alueellisten tuomioistuinten asema kyseenalaistetaan. Kansalliset ihmisoikeusinstituutiot voivat auttaa tässä kehityksessä. Ne ovat osa kansainvälistä ihmisoikeusjärjestelmää. Niiden on huolehdittava standardeista, mutta ne ovat myös kansallisia instituutioita, jotka tulevat lähemmäksi oikeuksien haltijoita. Näin ne ovat mukana huolestimassa siitä, että ihmisoikeudet alueellisesti tuntivat omilta, kun pyritään edistämään näitä asioita kansallisella ja pyritään valistamaan kansalaisia, samoin kuin valtion toimijoita. Nämä instituutiot myös huolehtivat siitä, että ihmisoikeudet tulevat näkyviin, kun tehdään yhteistyötä valtionlisten toimijoiden ja kansalaisyhteiskunnan kanssa. Karin vähän aikaa sitten hyväksytty Marrakesin julkilausuma – puhui siitä, miten voidaan tehdä yhteistyötä, jotta suojellaan demokraattista aluetta maissa, miten voidaan puolustaa ihmisoikeuksien puolustajia. Mukana on ennaltaehkäiseviä toimia varhaisen varoituksen järjestelmä. Erin toimintaohjelma lähtee liikkeelle tänään. Ja se löytyy myöskin täältä tällaisena lehtisenä, jossa nähdään, miten voidaan laimin Euroopassa tukea ihmisoikeusaktivisteja. Hyvät naiset ja herrat, kansalliset ihmisoikeusinstituutiot voivat auttaa myös Euroopan unionia ihmisoikeustyössä. EUn jäsenvaltiot saavat tukea ENRin verkoston kautta ja näin voidaan katsoa myös EUn perusoikeuskirjan täytäntöönpanoa. Kolmansissa maissa instituutiot tuovat tieto EUn valtuustoihin osallistutaan ihmisoikeusvuoropuheluun ja edistyskertomuksiin ja toteutetaan yhteisiä hankkeita, jotta voidaan tukea paikallista omistajuutta samalla kun tehdään EUn kanssa yhteistyössä. Kansalliset ihmisoikeusinstituutiot ovat luotettavia toimijoita valtion koneistossa ja mahdollistavat avoimen vuoropuhelun ja riippumattoman toiminnan ihmisoikeuksien saralla omalla alueella. Näiden instituutioiden rooli on nykytoimintaohjelmassa, joka koskee ihmisoikeuksia ja demokratiaa, ymmärretty. Siellä on yhteistyö näiden instituutioiden kanssa ykkösasiana. EU on myöskin sitoutunut tukemaan niitä ja on tarkoitus näyttää Pariisin periaatteita mukaan lukien sellaiset tilanteet, joissa kansalliset ihmisoikeusinstituutiot ovat uhan alla, kuten nyt Filippiineillä tai Sierra Leonessa. EU on tuettava kansallisia alueellisia verkostoja, jotta voidaan lisätä kapasiteettia ja tehdä yhteistyötä myös EU-verkoston kautta. Kuitenkin suhde EUn ja kansallisten instituutioiden välillä voisi olla vankempi, jotta universaalista ihmisoikeuksista tulisi todella kaikkien oikeuksia. Instituutioiden osallistuminen voitaisiin institutionalisoida, jotta voitaisiin huolehtia paremmin ihmisoikeusvuoropuhelusta ja muista prosesseista, jotta voitaisiin huolehtia siitä, että aikaansaadut tulokset eivät kulu hukkaan. Haluamme uuden toimintaohjelman, jossa on mukana nämä, nämä kansalliset ihmisoikeusinstituutiot keskeisinä kumppaneina, jotta voidaan tukea EUn arvoja mukaan lukien oikeusvaltion periaatteet, ihmisoikeudet ja demokraattinen alue. Hyvät naiset ja herrat, yhteistyön kautta kansalaisyhteiskunta, EU ja kansalliset instituutiot voivat tukea ihmisoikeusmekanismeja ja voivat tukea kansallista ihmisoikeusstandardien täytäntöönpanoa, kuten suunniteltiin 70 vuotta sitten, kun julistus hyväksyttiin yhteistyön kautta. Monenkeskinen ihmisoikeusjärjestelmä voi olla realiteetti. Alueelliset saavat tuntemaan omaksi tämän prosessin ja voidaan tukea tehokkaiden alueellisten puitteiden toteutumista. Kaikki nämä kansalliset ihmisoikeusinstituutiot ja niiden verkostot tekevät kanssanne yhteistyötä, jotta kaikki voivat nauttia monimuotoisessa maailmassamme ihmisoikeuksista. Kiitos. Vielen Dank, Frau Professor Rudolf. Kiitoksia professori Rudolf. Ja nyt sitten pääsemme viimeiseen puhujaan, professori Palmater Torontosta, Kanadasta. Olkaa hyvä. Ninda Luisi Pampometer. I'm from... Olen suverenista mikmau kansakunnasta luovuttamalla alueella. Nyt se tunnetaan Kanadana ja haluaisin todeta, miten suuri kunnia on tulla kutsutuksi tänne herra Pantseerin ansiosta ja totta kai myös puhemiehen ansiosta. Se on todella kunnia. Ja on hyvä nyt mukavuusalueen ulkopuolellekin mennä ja alkuperäkansojen ääntä saada kuuluville kertoa minun näkemyksestäni ihmisoikeuksiin maailman mittakaavassa. Joskus me keskitymme niin paljon edistyksen, jota on saavutettu. Kiitämme kaikkia lakeja ja päätöksentekoa, jota voidaan tietenkin juhlia. Se on mukavaa. Joskus siellä laiskistutaan ja olla vähemmän valppaina siinä, mitä tapahtuu ihmisille kaikilla maailmassa eri maissa. No se on inhimillinen taipumus tietysti. Kuulla vain hyvää, jos ku olla vähän sokea vaikeille asioille. Mutta meidän täytyy ymmärtää, että ihmisoikeuspuolustus tai viestit eri maailman kolkilta, vaan alkuperäiskansojen viestit myös ei ole kyse vain hallituksista, järjestöistä, niin, että jonkun meidän puolellemme pitää tulla. Näihin asioihin liittyy toinenkin näkökohta. Tiedottaa, antaa valtaa ja saada kansalaiset kansalaiset liikkeelle niin, että he olisivat vetovastuussa ihmisoikeuksistaan. Niin, että saataisiin jotain muutosta aikaan jatkuvalta pohjalta, kuten yhteisöt ovat toivoneet. Kun toivoa ei ole yhteisöllä, niin sitten nähdään paljon itsemurhia. Myös sitä mieltä, että on erittäin tärkeää kehittyneissä maissa olla riton urheita käyttämään itse esimerkkinä. Ei vain juhlia asioita, joissa mukaan pärjää hyvin, vaan liittävän urhea olla myös siinä, kun jokin menee pieleen. Siksi minä en käyttää Kanadaa yhtenä esimerkkinä, koska Kanada tunnetusti on yksi suurimpia ja rikkaimpia maita maailmassa. Ja kansainväliselle foorumille ja se kehuu itseään monikulttuurisuudellaan, tasa-arvolla, monimuotoisuudella. Meillä on ihmisoikeuslakeja joka provinssissa, ihmisoikeuspuitteita joka käänteessä. YK on elimiä me tuemme totta kai, ja meillä on oma perustuslakimmekin, jossa on vapauksen oikeuksien peruskirja. Siellä puhutaan oikeudesta elämään, sananvapaudesta ja mikä on ainutlaatuista, halutaan myös alkuperäisoikeuksien oikeuksia suojella. Yritysanalyytikot pitävät sitä yhtenä parhaimpana viiden joukossa elää. Ja kehitysindeksi on sellainen, että päästään aina kymmenen parhaan joukkoon. Se on aika uskomatonta se. Totta kai se on sellainen maa, jonne kaikki haluavat mennä. Mutta kun sitten ottaa erikseen alkuperäiskansojen olot Kanadassa, niin indeksi putoaa Kanadassa kymmenen parhaan joukosta numero 48. 66 Chilen ja Argentiinan jälkeen. Ja se osoittaa, että on valtava ristiriita maassamme olemassa jopa niin paljon, että e, e, Alkoholikansallinen entinen esittäjä totesi, että Kanada sinällään on aivan uskomaton ristiriita siis itsessään. Se puolustaa ihmisoikeuksia kaikkialla. Se tarjoaa suojelua valtavasti alkuperäiskansalle, mutta se on rikkonut jokaista ihmisoikeutta. Tänä päivänä ei ole yhtäkään ihmisoikeus, ihmisoikeutta tälle rikottu Kanadassa suhteessa alkuperäiskansoihin. Joskus täytyy olla täsmällinen ja miettiä näitä erityisoloja. Alkuperäiskansojen osuus on vain 5 prosenttia Kanadassa väestöstä, mutta yli 20 prosenttia on ilman puhdasta juomavettä siis näin vaurassa valtiossa. 40 prosenttia kaikista kodittomista on alkuperäiskansojen edustajia, mutta jopa 90 prosenttia se voi olla jollakin alueilla. Meillä on valtava terveyskriisi, eikä pelkästään viimeisten vuosien ajalta, vaan jo vuosikymmenten ajalta. Kroonisia sairauksia ja vaivoja on eniten, liikenneonnettomuuksia eniten ja itsemurhaa nuorten tärkein kuolinsyy. Kanadassa alkoholiskannustujen parissa ensimmäisten kansanjoukossa on itsemurhan nuorten suurin ö, syy kuolemiin. Miten näin voi olla? Ja kuka siitä edes tietää? Naisten, lasten kohdalla se on huonompi, yli 60 prosenttia ensimmäisten kansojen lapsista elää köyhyydessä. Ja se alkuperäiskansojen yliedustus vankiloissa on jatkuva kriisi, joka vain pahenee pahenemistaan. Ja eniten oikeastaan vankiloissa on alkuperäiskansojen tyttöjä. Jopa 98 prosenttia jossakin vankiloissa on alkuperäiskansojen tyttöjä. Kohta päästään 100 prosenttiin. Eli vaikka muuten pidätykset ja vankimäärä laskee, niin ei näin ensimmäisten kansojen kohdalla. Entäpä sitten murhat, katoamiset naisten kohdalla, heitä 4000. Ajatus katoamisesta alkoholisten joukossa on asia, jota ei koskaan ehkä liittäisikään Kanadaan. Ykkösenä kuitenkin me olemme ihmiskaupassakin. 40 prosenttia tytöistä ja naisista on kärsinyt siitä. Heitä kidnapataan, käydään kauppaa heillä vain yhdestä syystä, koska rankaisettomuus on täydellistä, ei ole minkäänlaisia seuraamuksia yhteiskunnassa, kun tapahtuu väkivallan teko ensimmäisten kanssa naisia kohtaan. Ja hyvänen aika, ihmisoikeuspuolustaja, Amnesty International, Human Rights Watch ja muut, jotka ovat olleet meidän rinnallamme, ajaen tätä asiaa ja kiinnitän huomiota. Jos ei olisi kansainvälisiä mekanismeja, ääntä ääntä ei tulisi kuuluville. Vuosikymmenten ajan olemme pyrkineet saamaan Kanada toimimaan. Mutta vain kiitos IACHRn, SEDA-komitean, ihmisoikeuskomiteoiden toiminnan, näiden sopimuksen perustuvien elinten toiminnan. Olemme saaneet äänemme kuuluville. Voisitko nyt tehdä suosituksia, tehdä työtä Kanadan kanssa, jotta he muuttaisivat tästä syystä? globaaleja ihmisoikeusmekanismeja tarvitaan. On kyse ihmiskunnan kriisistä. Vaikkakin moni ajattelee, että no se on osa Kanadan siirtomaa perinnettä ja mennetalolumia, niin oikeasti se on kytköksissä tänä, tähän päivään. Se, mitä aikaisemmin tehtiin pakkosteriliaatioita, lasten kuolemia, niin se jatkuu tänä päivänä. Tyttöt, tyttöjä ja naisia edelleen sterilisoidaan. Kehityssä maissa on päässyt eroon näistä pitkä, aika sitten eroon. On minulla myönteisiäkin esimerkkejä varmasti. Paljon niitä kritisoidaan YKta, muitakin sopimusvetoisia mekanismeja, ihmisoikeusmekanismeja, koska ei ole täytäntöpanomekanismeja. Heillä on oma armeija mukanaan sen takaamiseksi, että maat suositukset myös toteuttavat, mutta jos ajatellen 70-luvun Sandra Davis-tapausta, silloin Kanada ei halunnut syrjinnän vastaista lakia muuttaa alkuperäiskansojen kohdalla. Kun sitten YK niin teki, totesi, että tässä räikeästi loukataan kansalaisia poliittisia oikeuksia. Ja se oli niin häpeäksi Kanadalle, että piti saada laki aikaan, ei koko synnytä kadonnut mutta aika lailla kuitenkin, että ellei kansainvälinen järjestö olisi riippumattomasti objektiivisesti tarkastellut, että ei näin voi tehdä ensimmäisten kansojen naisille. Yhtä lailla vuosikymmenten ajan olemme pyrkineet Kanadaan ryhtymään aktiiviseksi, jotta voidaan alkuperäiskansojen tyttöjen ja naisten katomisia selvittämään. Yhä enemmän näitä tapauksia on, mutta tukea on löytänyt Meksikon alkuperäiskansojen naisilta tai Yhdysvalloista, jotka eivät nekään ole saaneet aikaan mitään maassa. Jos ajatellaan naisin kohdistuvan syrjinnän laki tai muut elimetkin ovat todenneet, että tässä törkeästi loukataan perustavanlaatuisia ihmisoikeuksia Kanadassa alkuperäiskanadassa naisten kohdalla ja tarvitaan tutkintaa. No heti sitä ei toteutettu, mutta raportti raportin jälkeen saatiin lisää pontta ja painostusta, että Kanada vihdoinkin ryhtyi tutkimaan katoamisia, ja se on nyt käynnissä. Se ei koskaan olisi onnistunut ilman näitä riippumattomia mekanismeja, jotka antavat äänemme kuuluville. Siksi minä haluaisin verrata teihin kaikkiin, koko Euroopan unioniin, olla varsin huolissaan ihmisoikeusloukkauksista muissa maissa, eikä vain maissa, jotka ovat uutisotsikoissa, vaan niissä, jotka eivät ole otsikoissa, teidän liittolaisenne ja niin tekevät. Voitte ajatella, että Kanadassa tapahtuvat äh, rikkomukset eivät kuulu meille, mutta ihmisarvo on globaali käsite ja me elämme myös globaalissa perheessä. Kuten varmasti teidänkin perkeenne, yksilöinä me olemme vastuullisia. Emme välttämättä tykkää sitä, kun vanhempamme tai isovanhemme vaativat meitä vastuuseen, mutta vastuussa meidänkin täytyy olla. Globaali perheen ja muiden maiden täytyy saada muut maat vastuuseen tekemisestään, koska kaikki hyötyvät siitä. Ajatellaanpa kauppasopimuksia. Kanada rikkoo alkuperäiskansojen oikeuksia kyllä, jotta saisi tavaroita, palveluita kansainvälisten sopimusten turviin. Se ei ehkä hyödyttää teitä, mutta se aiheuttaa kuolemaa ja tuhoa tai muuta pahaa ensimmäisten kansojen parissa. Älkää antako Kanada tai Yhdysvaltoja tai muutakaan maata koskaan toteamaan, että hoitakaa omat nurkanne kuntoon. Ihmiskunta ja ihmisarvo, elämä kuuluu meille kaikille. Minä uskon, että yhdessä me kyllä voimme sen tehdä. Ei ole kyse lakien määrästä, jossa sanotaan, että te ajatte oikeuksia vai ette, vaan miten niitä täytäntö panette ja takaatte, että suojellaan myös ihmisiä. Ei ole kyse pitkistä ohjelmista tai palveluista, vaan mikä vaikutus niillä on ihmisiin, jotka palveluita käyttävät. Eli minä uskon, että meidän kaikkien pitäisi olla hallitsemassa näitä ihmisoikeuspuitteita koko maailmassa, eikä alistua siihen ajatukseen, että se pitäisi olla jonkinlainen suosikki kilpailu. On kyse ihmisarvosta, mitä suurimmassa määrä, Jos se häviää joltakulta, niin se häviää meiltä kaikilta. Thank you, Professor Kiitoksia, professori Palmacher, näistä liikuttavista huomioista, henkilökohtaisista näkemyksistä. no, ihmisoikeusvaliokunnan jäsenet olivat Kanadassa hiljattain pari viikkoa sitten ja luin juuri raportin, joka siitä laadittiin. Hyvät naiset ja herrat, meidän täytyy päättää tuossa noin 5 yli 10 yli 7. Meillä on noin 25 minuuttia aikaa kysymyksille ja vastauksille. Minulla on neljä puheenvuoropyyntöä. Pyytäisin, että puhutte kaksi minuuttia per henkilö, koska sitten panelistimme voivat vastata, mikäli haluavat. Kollega Euroopan parlamentista Barbara Lohbieler saa ensimmäisen puheenvuoron. Kiitos puheenjohtaja. Kommentoisin herra Karselemme alueellisena parlamentille. Me hyödyimme erittäin paljon teidän työstäne. naismurhiin liittyen, eli se, miten te toitte sen esille, tämä oli pohja meidän työllemme, kun nyt puhumme siitä, että vahvistaisimme toinen toisiamme. Sitten minulla on kysymys professori Lumbulle. 2013 jotkut meistä, minä mukaan luettuna, vierailimme Afrikan unionissa ja ymmärsin, että Afrikan unionissa ihmisoikeusinstituutiot ja mekanismit ovat pienempiä, kun ajatellaan niitä toimia, esimerkiksi konfliktien ehkäisemiseksi ja rauhanneuvotteluiseksi. Ymmärsimme, että kansalaisjärjestöille ja ihmisoikeusjärjestöille on vaikeuksia päästä näihin elimiin Afrikan unionissa. Onko tämä muuttunut toivottavasti? Näin on käynyt. Ja sitten käytiin myöskin keskustelua kansallisessa rikostuomioistumassa. Ja meillä oli Rova Bensuda aikaisemmassa paneelissa ja se on kohdannut paljon kritiikkiä afrikkalaisten johtajien keskuudessa ja se sanoi, että sen sijaan, että sotarikolliset ja rikokset tuotaisiin tuohon tuomioistuimeen, me haluaisimme vahvistaa ihmisoikeus tuomioistuimen työtä. Käydäänkö tätä keskustelua edelleen vai onko se päättynyt, kun niin monet maat ovat tästä vetäytyneet? Kiitos. Vielen Dank, Frau... Kiitos, edustaja Lohbiiler. Seuraavaksi Livia Oldiano uskonnollisen vapau- vapauden järjestön äh, johtaja. Kiitos puheenjohtaja täällä. Hello. Hei, hyvät kuulijat, naiset ja herrat. Ihmiskunnan ystävät, siskot ja veljet kai voi näin sanoa. On hauska, että täällä saan olla tänään. Arvostan kovasti sitä, mitä unioni tekee ihmisoikeuksissa, mutta ei vain EU, vaan Etyj, Euroopan neuvosto YKkin. Ajatellen minun järjestöni varsinkin, joka liittyy uskonvapauteen, se luotiin vuonna 1946 ja Rova Roosevelt on ensimmäinen kunniapuheenjohtaja. Minulla on kunnia edustaa nyt tätä järjestöä täällä. Oikeastaan käytännössä tähdentää sitä, että meidän täytyy puolustaa toista, eikä vain itseään. Jos näin tehdään, niin käytännössä me puolustamme turvallisuuttamme, rauhaamme ja yhteiskuntaamme. Roosevelt totesi alusta lukien, kun hänestä tuli eh, ensimmäinen puheenjohtaja, neljäksi puheenjohtaja, ihmisoikeudet on helposti ymmärrettävissä sananvapautena, lehdistönvapautena, omatunnonvapautena, kokoontumisvapautena, oikeutena olla turvallisissa oloissa kotonaan niin, että joudu mielivaltaisesti pidätetyksi tai vankilaan. Ei ole kyse vain siitä, missä määrin ihmisoikeuksia vapauksia on jo saatu, vaan mihin suuntaan tämä liike menee. Niin hyvät naiset ja herrat, minä haluaisin tänään tärjätä sitä, että meidän täytyy yhdessä vaalia uskonvapautta, ajatuksenvapautta, kokoontumisvapautta, kaikkia vapauksia, koska vain näin puolustamme myös perustavanlaatuista oikeutta, joka saa silloin suojella yhteiskunnassamme. Nyt kysyisin panelistilta seuraavaa. Miten me voimme välttää sitä, että kansallista turvallisuutta käytetään yhteiskunnissamme keinona ajatellen siis maahanmuuttajia, pakolaisia, suunnitella vähemmistöjä tortamiseksi. Moni hallitus tänä päivänä itäisestä Euroopasta on valmistelemassa lainsäädäntöä, muka kansallisen turvallisuuden nimissä tehdään jotain. Se vaikuttaa vähemmistöihin. Miten voidaan välttää tältä? Miten perusvapauksia suojellaan? Euroopan unioni tekee hyvää kyllä ja arvostan sitä. Thank you, Mr. Oltiano. Kiitoksia herra Oltianu. Seuraavaksi Achien Akina äh, pan-afrikkalaisesta kansalaisten verkostosta. Oh, okay. Uh, thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja, että sain mahdollisuuden käyttää puheenvuoron. Kysymykseni oli siihen Virungulle. Miten Afrikassa voidaan huolehtia ihmisoikeuksista erityisesti seksuaalivähemmistöjen osalta. Vähemmistöjen asema on hankala. Hallitukset haluavat välttää tilivelvollisuuden ja ovat ottaneet homofobian aseekseen. Ja näin pyrkii tekemään tyhjäksi ihmisoikeudet. Egyptissä ja Ruandassa on lähdetty hyökkäämään hyökkäämään LGBTI-oikeuksia vastaan Afrikassa. Ja on puhuttu afrikkalaisista arvoista perusteluna, ikään kuin afrikkalaiset arvot tarkoittaisi suvaitsemattomuutta, sitä ettei pidetä kaikkien ihmisarvoa samankokoisena. Tämän toimen kautta halutaan myös sulkea sitä tilaa, jonka kansalaisjärjestöt ovat kovalla työllä luoneet. Toisaalta on paljon sortoa ja ihmisoikeudet kärsivät esimerkiksi Tansaniassa, jossa autoritaarinen järjestelmä vastustaa ihmisoikeuksien puolustajia. Miten näette roolinne ja Afrikan komitean roolin ihmisoikeuksien osalta, jotta Afrikka voi edelleen ajaa ihmisoikeuksia huolehtia jokaisen afrikkalaisen ihmisoikeuksista, kuten meidän peruskirjoissamme sanotaan – ja samoin sen, että pidetään ihmisoikeuksien julistuksesta kiinni. Erityisesti, miten huolehditaan havoittuvaisen kansan asemasta Afrikassa. Kiitos. Thank you, Madam Akina. Kiitoksia, Rova Akina. Ja meillä on aikaa vielä yhdelle kysymykselle. Osam Faruk Osman Somalian lehtimiesten järjestöstä. Thank you very much. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Nimeni on Omar Faru Gosma, minä tulen Somaliasta. Ja olen hyvin iloinen, että saan nyt olla täällä, sillä Somaliassa me taistelemme stigmatisoivaa kulttuuria vastaan. Ne, jotka puhuvat ja puolustavat kokoontumisvapausta ja puhevapautta. Minä tulen journalistiunionista ja äh, minun maani on kaikkein vaarallisin toimittajalle Afrikassa. On hienoa, että äh, myöskin herra Remi on täällä paneelissa tänään. Ja haluaisin kuulla, että mitä synergioita voidaan kehittää, kun ajatellaan tätä stigmatisoivaa kulttuuria, mitä ihmisoikeuspuolustajat kohtaavat Afrikassa ja latinalaisessa Amerikassa, miten Remi jos olisi millaisia synergioita voitte kehitellä äh, torjuaksenne tätä, haluaisin myöskin ilmaista äh, kiitollisuutemme Euroopan parlamentille siitä, että se hyväksyi päätöslausuman ihmisoikeusinstituutiosta Somaliassa tämän vuoden heinäkuussa. Siinä puhutaan juuri äh, tästä stigmatisaatiosta ja niistä, jotka taistelevat ilmaisuvapaudesta ja ihmisoikeuksista minun maassani. Kiitos paljon. Kiitoksia myöskin näistä ystävällisistä sanoista, että me parlamentissa käsittelemme tärkeää Aasia Somalian kannalta. Minulle kerrottiin juuri, että meidän täytyy päättää tasan kello 19 tulkkauksen vuoksi heillä on oikeus myöskin päättää työnsä, joten meillä on 10 minuuttia aikaa. Jokainen panelisti saa tasan kaksi minuuttia. Minulta tiedän, että tämä ei ole kovinkaan rohkaisevaa, mutta meidän täytyy nyt tehdä näin. Minun täytyy pitää kiinni sukupuolten tasa-arvosta. Aloitimme miehillä ja nyt sitten annamme ensin naispaneelisesti puheenvuoron. Sopiiko tämä? Kuka haluaisi aloittaa? Rouva Rudolf? Take up the question from the gentleman. Kiitos paljon. Vastaisin kysymyksen uskonnollisten vapauksien järjestön edustajan kysymykseen. Tämä on hyvin ongelmasta kehitystä, johon viittasitte, että puhutaan kansallisesta turvallisuudesta ja pyritään näin rajaamaan ihmisten oikeuksia. Kyse ei ole ainoastaan uskonnollisista vähemmistöistä, muista vähemmistöistä, maahanmuuttajista tai hallituksen kritisoijista. Ei yhtä vastausta ole tähän. Mutta jos, jos puhutaan kansallisista ihmisoikeusinstituutioista, niin me pyrimme huolehtimaan siitä, että käytämme eri voimavarojamme. Toisaalta neuvomme hallituksia parlamenttia ja silloin puhumme sen puolesta, että kunnioitetaan suhteellisuusperiaatetta ja viitataan syrjivään vaikutukseen, joka lainsäädännöllä voi olla ja Toivomme, että lainsäädännön vaikutusta arvioidaan, vaikutusta eri ryhmiin, esimerkiksi Ranskan kansallinen ihmisoikeuskomitea on tehnyt tätä työtä hätälakien aikana Ranskassa, kun puhuttiin kansallisen turvallisuuden suojelemista. Ja sillä oli suhteeton vaikutus vähemmistöihin. Lisäksi menemme tuomioistuimeen, viemme sinne tapauksia ja argumentoimme perustuslakituomioistuimessa. Tämä on tuota juridista työtä ja toisaalta pitää tietenkin tehdä yhteiskunnan kanssa yhteistyötä, puhua julkisesti sellaista narratiivia, että ei voida puhua tietystä vähemmistöstä vaarallisina. Muistutamme poliitikkoja siitä, mikä erityisvastuu poliitikoilla on julkisessa puheessa, ettei edistetä rasismia tai uskontoon perustuvaa syrjintää. Ja tietenkin ihmisoikeuskasvatuksen kautta kyse ei ainoastaan siitä, että kerrotaan mitä lainsäädäntö sanoo, vaan pyritään saman ihmiset tiedostamaan sen, mitä arvoja ihmisoikeuksien takaa löytyy. Ja myös niin, että kohdataan yksilöitä näistä yhteisöistä. Tätä kautta pyrimme auttamaan, lisäämään ymmärrystä. Jos voi lopuksi vähän lisätä, että mielestäni on ollut rauhoittavaa omassa maassani, että jotkut lähtivät kaduille ja iskulauseena oli juuri se, että ihmisoikeuksia on puolustettava yhdessä. Meidän tulee kaikkien puolustaa ihmisoikeuksia. Kiitos. Kiitos professori Rudolf. Nyt äh, Rova Kanafa Haatse. Kaksi asiaa ottaisin esille. Ensinnäkin uskonnonvapaus ja turvallisuuden halu varmasti hyvin tiedätte, meillä on asiakirja olemassa tästä. Käsitellään nimenomaan tätä, missä kulkee rajaa, mihin rajan asti turvallisuutta voidaan käyttää. Uskonnon vapau tai ei pitäisi asettaa kyseenalaiseksi missään oloissa kansallisen turvallisuuden nimissä. Me olemme ottaneet esille sen hallitusten kanssa. Nyt on poliittista tahtoa ja siksi se johtaa toisen aiheeseen siihen yhteisvaikutukseen on täällä viitattu. Minä kyllä uskon, että meillä on aika lailla parantamisen varaa kansainvälisiä ja alueellisia mekanismeja ajatellen, että voimme ottaa oppia toinen toisiltaan ja ryhtyä yhteisiin toimiin. Jos me vain yksittäin toimimme, nimittäin omissa poteroissamme vaikutus on niin paljon pienempi. Kiitos. Thank you. Kiitoksia. Professori Palmager, minä kuuntelin hyvin tarkkaavaisesti sitä, mitä totesitte, koska palasin juuri tänä aamuna Kanadasta. Haluaisin lisätä kysymyksen, koska suhtaudutte kriittisesti alkuperäiskansojen tilanteeseen Kanadassa. Ovatko asiat muuttuneet hallituksen vaihtumisen jälkeen? vai onko tämä teidän näkemyksenne tilanne samanlainen kuin aikaisempien hallitusten kohdalla? Kiitokset kysymyksestä. Tämä on varmasti kaikkein perustavanlaatuisin kysymys, jota muiden maiden ihmiset kysyvät meiltä, koska aikaisempi hallitus vastusti meitä, piti meitä uhkana kansalliselle turvallisuudelle ja niin poispäin. Ja nyt sitten pääministerimme sanoo kaiken oikein mikään suhde ei ole tärkeämpi kuin suhde alkuperäiskansoihin. Kaikki liittyy teidän oikeuksien puolustaminen, mutta kaikki on mennyt nyt huonompaan suuntaan. Ja otan nyt esille jotakin, mitä kysyttiin liittyen kansalliseen turvallisuuteen ja pelkoon kansainvälisen terrorismin osalta, että sillä pyritään näitä perusoikeuksia rajoittamaan Kanadassa siellä oli terrorismin vastaista lainsäädäntöä se ei liittynyt kansainväliseen terrorismiin, vaan se kohdistettiin kaikkiin Kanadassa, jotka saattoivat vaikuttaa talouteen, kansainvälisiin suhteisiin tai infrastruktuuriin. Ja sillä oli hyvin kohdennettu vaikutus alkuperäiskansoihin, huolimatta siitä, että protestimme ovat aina olleet rauhanomaisia, aseettomia. Tarkoituksena on ainoat ihmiset, jotka ovat kuolleet näissä protesteissa, ovat meidän ihmisiämme poliisien tai sotilaiden aseista. Me olemme halunneet osoittaa kansalaisille, että siten, että tällaista lainsäädäntöä, että sen annetaan olla niin laajaa, että rajoitetaan alkuperäiskansojen perusoikeuksia, niin tätä voidaan laajentaa myöskin muihin. Meidän täytyy olla kollektiivisesti huolissamme tästä, ja sanat eivät valitettavasti riitä ja nyt tämän pääministerin kanssa te näette, että me vaikka tuomioistumet sanovat, että putkien ei pitäisi mennä meidän alueidemme kautta, että meillä on perusoikeuksia. No siellä sanotaan, että kyllä se nyt tapahtuu silti. Meillä on todellinen ongelma Kanadassa ja muiden maiden täytyy tämä avata, koska se myöskin vaikuttaa kansainvälisiin kauppasopimuksiin. Selvä, kiitos. Professori Palmature, seuraavaksi herra Garcia want to... Kiitos. Minäkin haluaisin eh, Lohpillerille haluaisin vastata liittyen naismurhiin. Ja mitä te toitte esille, niin minulle tulee mieleen yksi tärkeä tekijä siinä, että voidaan viedä eteenpäin kansainvälisten järjestöjen työtä ihmisoikeuksissa. Nimittäin jäsenvaltioiden yhteistyö. Kansainväliset järjestöt voivat tehdä vain sen verran, kuin on tarjolla myös sopimusvaltioiden yhteistyötä. Tämä tapaus, johon viittasitte, joka tuli 2009 Amerikan välisten tuomioistuimeen ja se liittyy Meksikon tapaukseen. Silloin tehtiin siellä tutkintaa liittyä Chihuahuan naismurhiin. Tuomioistuimme antoi tuomion Meksikolle ja sen vastuu lyötiin lukkoon myös, että pitäisi estää jatkossa nämä tapahtumat. Oikeastaan Meksiko velvoitettiin hyväksymään päätöksiä, että voidaan estää naismurhat ja että syylliset saadaan oikeuteen. Mutta tämä oli mahdollista, koska Meksiko on osa yleissopimustamme. Meksikko on myös tunnustanut tuomistuimen toimivallan. Vasta 20 Amerikan valtiota on hyväksynyt tuomioistuimemme toimivallan. Eli parantamisen varaa vielä on, että tähän sopimukseen liityttäisiin ja tuomivalta tunnustettaisiin. Kyse on diplomaattisesta työstä, jota parlamentaarikotkin voivat tehdä. Euroopan parlamentissakin edistää ajatusta hyväksyä välineet. Voisimme olla vaikuttavampia myös Kanadassa. Kanada kun ei ole allekirjoittanut tätä yleissopimusta. Se kun ei tunnusta myöskään tuomioistuimen toimivaltaa. Kiitos. Thank you, Mr. Garcia. Kiitoksia herra Garcia ja lopuksi vielä professori Lumbu. Teille esitettiin muutama henkilökohtainen kysymys. No, on vaikeaa minulle. Minulla on vain kaksi minuuttia aikaa tässä, mutta näin se on. Kysymys, joka liittyy instituutioiden eh, toimimattomuuteen. Pitää saada aikaiseksi tuloksia eh, liittyen turvallisuuteen. No, tässä pitäisi nyt sitten kysymys. Tämä on, ei ollut Banjulissa, missä tässä, tästä päätettiin. Nämä turvallisuuskysymykset käsitellään muualla, mutta nämä kysymykset liittyvät ihmisoikeuksiin ja, ja on pystytty näin edistämään myöskin turvallisuutta. No sitten tämä toinen kansalaisjärjestökysymys, Afrikan komission kautta tätä on käsitellyt. Se, että parempi mennä tuomioistuimeen tai kansainvälisen tuomioistuimeen. Tällainen hanke on Afrikassa, että tuomioistuitemme on nyt korvattu toisella tuomioistuimella, joka on laajempi toimivallalta kuin meillä on. Se on hanke ja valtion päämiehet joutuvat vielä päättämään siitä, että sekin toteutuu. Sitten seksuaalivähemmistöjen asema kaksi vuosi sitten tuli virkaan ja olen tätä käsittelyt ihmisoikeuspuolustajat tai jotka lailla toimivat tai naiset tai ihmisoikeusaktivistit, jotka ajavat seksuaalivähemmistön oikeuksia, niin heillä on vakavia ongelmia johtuen afrikkalaisista arvoista, joista puhuitte, jos haluatte minun näkemykseni henkilökohtaisesti, niin afrikkalaiset arvot, mitä ne ovat, en ole mistään, missään niitä kirjattuina, mutta seksuaalivähemmistö kärsivät näistä arvoista kovasti. Ja sitten parempi lähestymistapa eri järjestöjen kesken, että saattaisin enemmän vaikutusta aikaan. En ole oikeastaan mitään muuta nähnyt, että vaaditaan tätä jäsenvaltiota sen verran, mitä virassa olen ollut, että pitäisi tukea ihmisoikeuspuolustajia. Ja haluan noudata kaikkia sääntöjä unionissa, Euroopan neuvostossa, OECDssä, miten siellä puolustetaan ihmisoikeuksia, ihmisoikeuksia. ehkä sieltä löytyy innostuituista, mutta kaikki riippuu poliittisesta päätöksenteosta. Siellä on suuria vaikeuksia Afrikassa, kuten tiedätte, ja aina kun jota pyritään edistämään, niin täytyy hallitukselle tehdä ymmärrettäväksi, että ihkeys, puol- ihmisoikeuksien puolustaminen ei ole rikos. Ei sitä niin voi ajatella. Voilà. Merci, monsieur Lumbu. Kiitoksia, herra Lumbu. Hyvät naiset ja herrat, haluaisin nyt kiittää ja näistä puheenvuoroista on käynyt selväksi, että alueellisilla ja maailmanlaajuisilla instituutioilla on ihmisoikeuskysymyksissä merkittävä rooli, mutta enemmän täytyy tehdä, jotta voidaan proaktiivisesti saada aikaan muutoksia. Haluaisin kiittää kaikkia niitä, jotka olet mukana järjestämässä tätä tärkeää tapahtumaa. Ja hyvät naiset ja herrat, haluaisin nyt kutsua teidät rentoutumaan ja nauttimaan kolmannessa kerroksessa olevasta näyttelystä. Se on tuossa niin sanotussa Spinelli-rakennuksessa ja vara puhemiehemme Heidi Hautalla. Ja siellä Jehudi Menuhin tilassa sitten pidetään myöskin konsertti. Se on tuolla PHS-rakennuksen pohjakerroksessa. Kiitoksia jälleen kerran kaikille myöskin tässä paneelissa mukana olleille.